Proszę Państwa, rozpoczynamy nasze posiedzenie komisji. Hyvät kollegat, nyt aloitamme kokouksemme. Ja ryhdymmekin viivyttelemättä työhön. Me nimittäin saamme pikapuoliin keskustella Tom Vilsakin kanssa. Hän on Yhdysvaltain maatalousministeri. Sitä ennen nopeasti muutama käytännön asia. Täytyy hyväksyä esityslista kohdasta 13. Okei. Okay. Now is okay. No niin, siis voimmeko nyt aloittaa? Näin siis kohta 13 siirtyy kohdan kuusi jälkeen esityslistalla ja kohta seitsemän, kun kyse on Tunisian tasavallan keinoista, niin siinä sitä äänestämme sitten. Onko ongelmia? Now, I think that now it's okay. Okay. Okay. Okay. Okay. can start. A więc punkt 13 przed punktem 6. Näin siis kohta 13 käsitellään kohdan 6 jälkeen ja sitten tuo kohta 7, sen, siitä äänestäminen on siirretty tammikuun 11. päivälle, eli äänestämme siitä vasta tammikuussa. Käsittelemme vain tarkistukset. Täällä on 80 kieleksi tulkkaus Viro, Malta, Slovaki ja Iirin kieli puuttuu listaltamme. Ja sitten torstaina puoli kymmenestä puoli 12 järjestämme erillis, erityiskokouksen. Siellä keskustelemme äh, FAON erityisasian, suurlähettilän kanssa maaperän kansainvälisen vuoden kunniaksi. Ja tähän kokoukseen osallistuu Envivaliokunta ja DV-valiokunta järjestelyihin. Ja toivon, että myös kävi sitten maaperän kansainvälisen teemavuoden näyttelyssä ASP-rakennuksen kerroksessa kolme. Näin tämä riittänee. Yhdeksäs päivä joulukuuta järjestämme seminaarin, mutta siitä sitten puhumme vähän myöhemmin. Ja näin sitten vain pöytäkirjan hyväksyminen. Jos teillä on jotain sanottavaa pöytäkirjasta, niin ilmoittakaa siitä minulle. Ja nyt näiden teknisten yksityiskohtien jälkeen siirrymmekin oitis äh, tämän iltapäivän tärkeään äh, asiaan, eli siis Yhdysvaltain maatalousministeri Tom Vilsakin kanssa käytävän keskustelun. Hän on ystävällisesti hyväksynyt kutsumme saapua kokoukseen. Kiitokset teille. On suuri kunnia saada teidät vieraaksemme tähän valiokuntamme kokoukseen. Saamme näin suoraan kuulla tietoja Yhdysvaltain tilanteesta ja olen aivan varma siitä, että tämä keskustelu järjestetään aivan olennaisella hetkellä. Nimittäin TTIPstä keskustellaan hyvinkin runsaasti monella kentällä. Ja myös muita aiheita on Atlantin yli tarkoitus keskustella, joten on varmasti aivan nyt oikea hetki keskustella asioista. Teillä on paljonkin kokemusta maatalouspolitiikasta. Te teette Obaman kanssa tiiviisti yhteistyötä ja olette ollutkin hänen kanssaan yhteistyössä jo aina Obaman virkakauden alusta lähtien. Teidän avullanne nyt voimme sitten saada tietää, missä Yhdysvalloissa ollaan menossa maatalouspolitiikassa ja olemme todella iloisia siitä, että saavuitte tänne ja jotta saamme kuulla puheenvuoronne ja myös keskustella kanssanne monista asioista. Näin saamme paremman kuvan siitä, mikä, mitkä, mitkä suur, suuret aiheet teistä vaikuttavat kaikista merkittäviltä, esimerkiksi vapaakauppa-asiat ja TTIP tietenkin, sehän on suuri haaste, mutta myös kehityksen mahdollisuus, ei pelkästään Yhdysvaltain näkökulmalta ja Euroopan unionin näkökulmastakin tämä voi toimia hyvänä lähtökohtana myös tuleville kauppaneuvotteluille muidenkin kanssa tässä maailmassa. Olkaa hyvä. Uh, Mr. Chairman, uh, thank Puheenjohtaja, paljon kiitoksia ystävällisestä johdannosta, esittelystä. Arvostan kutsua ja mahdollisuutta puhua täällä kovasti. Haluan kiittää tänne kokoontuneita jäseniä, että minulla on mahdollisuus puhua ja että käytätte aikaa tähän. Kun matkustin lentokentältä tänne tänä aamuna, ajattelin yhtä ensimmäisistä Euroopan vierailuistani. Olin äh, silloin Iovan osavaltion kuvernööri. Matkustin Oklahoman kuvernöörin kanssa Ranskaan ja puolisoiden kanssa tavoitteena oli arvioida ranskalaisten sitoumusta lapsuuteen, lastenhoitoon. Halusimme jotain samanlaista Yhdysvalloissa, koska olimme sitä mieltä, että nuorten lasten koulutus on tärkeää. Me olimme esikoulussa, oli aamu välipalan aika ja Oklahoman ja kuvernööri ja minä Olemme aika yllästyneitä, kun lapsille annettiinkin hedelmiä ja vihanneksia. Ne olivat kolme nelivuotiaita lapsia. Aivan ja niin minä emme olisi voineet luottaa, että meidän kolme nelivuotiaat ensinnäkin olisivat saaneet posliini, ää, atriamia, lautasia. Ja tuo teki vaikutuksen minuun. Ranskalaiset ja varmasti eurooppalaiset kunnioittavat ruokaa ja ruoan valmistajia. Yhdysvallat yrittää jälleen toisentaa samaa meidän auttakaa nuorempia lapsia aloitteella, jota presidentin puolissa, Michelle Obama on puoltanut, tukenut, koska me haluamme, että lapset saavat hyvän alun elämälleen. Mainitaan, että me olemme usein enemmän samanlaisia kuin erilaisia ruoka- ja maatalouskysymyksissä ja odotan tämän päivän mielipideiden vaihtoa, että voi painottaa tuota näkemystä. Ensiksi toteaisin, että me ja oman maani viljelijät ovat hyvin samanlaisia kuin eurooppalaisetkin. Viljelijät kummallakin puolella ovat työstään ylpeitä, he uskovat kovaan työhön, he ovat sitoutuneita kestävään maanviljelyyn, määrtävät vastuunsa tuleville sukupolville, viljellessä maata tuottaessaan ruokaa. He ovat ylpeitä siitä, että he ovat ruokimassa paitsi oman maan kansalaisia, kaikkia ihmisiä maapallolla. Ja he tunnustavat vastuunsa maailman ruokahuollon turvallisuudessa. Varmaan kaikki viljelijät, niin hekin ovat kiinnostuneita uusista laajenevista markkinamahdollisuuksista – he myöskin tunnustavat, että kun ilmasto muuttuu, ruoantuotantokin on haastavampaa. Ilmastonmuutoksesta tulen puhumaan parin päivän kuluttua Pariisissa vieraillessani kokouksessa keskustelin siitä, mihin askeliin Yhdysvallat on ryhtynyt, jotta maatalouden päästöt vähenisivät ja meistä tulee kestävämpi. Pystymme varmaan kaksinkertaistamaan vapaaehtoiselta pohjalta tuplaavan päästöleikkaukset. Ilmastonmuutoksen lisäksi kuluttajien preferenssien muuttuminen, tuotteiden kysynnän muuttuminen on haaste. Siksi tarvitaan joustavuutta ja innovaatiota. Yksi viesteistäni teille olisi, että Yhdysvaltain maatalous on jotain, jota yhdysvaltalaiset eivät usein hyvin ymmärrä. Eivätkä välttämättä sitä ihmiset ymmärrä hyvin Atlantin toisella puolellakaan jotkut amerikkalaiset että Yhdysvaltojen maanviljely on perustunut ainoastaan valtaviin tiloihin. Tuo ei pidä paikkaansa. Minun osavaltiossani tilat ovat lähinnä perhetiloja tai pientiloja. Yhdysvaltojen maatalousministeriössä niiden seitsemän vuoden aikana, kun olen ollut maatalousministeri, me olemme kannustaneet yhdysvaltalaisia monipuolistamaan viljelyä, vaikka totta on, että Yhdysvalloissa käytetään geneettisesti muunneltuja kasveja. On myöskin totta, että monet ja yhä useammat viljelevät luomua ja käyttävät perinteisempiä viljelytapoja. Varmasti on totta, että meillä on satokasveissa sekä erikois- että yleisimmissä lajeissa monimuotoisuutta. On totta, että tilakotkin vaihtelevat. Me pyrimme voimakkaasti kannustamaan lähiruokaa, alueellisia paikallistuotantojärjestelmiä 50-15 ekkeriä tilakokoa. Pyrimme myös rohkaisemaan naisia viljelijöiksi. Toivottavasti päivän vierailun aikana pystyn kannustamaan teitä ajattelemaan, että Yhdysvaltojen maatalous ei ole mikään monoliitti, vaan meillä on monenlaista. Meitä kaikkia koskee valtava haaste? Ja se vastata maailman ruoan tarpeeseen, kun maailman väestö kasvaa. On arvioitu, että meidän täytyy laajentaa ravinnon tuotantoa 6-70 prosenttia seuraavina vuosina. Se on valtava tehtävä ja vielä hurjempi, kun ilmasto muuttuu. Yhdysvallat on lähtenyt miettimään keinoja, millä voimme tehdä tutkimusta ja luoda tuoteen ja innovaation avulla keinoja kasvattaa tuottavuutta. Siksi olemme kannustaneet täsmäviljelyyn lähtien siitä, että jokainen viljely, ekkeri aari ei ole samanlainen kuin naapuri aari. Mietimme kunkin kun luonnetta enemmän, mietimme lajikkeita enemmän, lannoitteiden määrää, kemikaalien käyttöä, jos niitä tarvitaankaan, ja mietimme, miten käyttää niukkoja voimavaroja paremmin maataloudessa. Me tunnustamme myös, että tehtävillä ainoastaan kasvattaa tuotantoa, pitää myös tuottaa parempaa ruokaa ja ravintoa. Me, kuten monet kansakunnat, olemme pyrkineet siihen, että maailmanlaajuisesti vähennettäisiin ruoan hävikkiä. No neljäsosa maailman ruoasta menee hukkaan useammasta syystä Yhdysvalloissa usein siksi, että lautasella on liikaa. Emme usein mieti, miten kiertäisimme tai käyttäisimme uudelleen sitä kehitysmaissa – väärät, huonot ruoan säilytystavat ovat äh, hävikin syy, mutta hävikkiä tapahtuu kaikkialla. Myös reilut vapaakauppasopimukset ovat tärkeitä. Yhdysvalloissa kauppasopimukset vakauttavat äh, maataloustuotteiden hintoja ja vakauttavat siten maataloustuloa. Omassa maassa neljä, neljä miljoonaa työpaikka työ välittömästi maatalouteen ja 11 maataloustuotteiden vientiin. Me uskomme myöskin suhteiden vahvistamiseen. Sen suhteen meillä on ollut naftan puitteissa kokemuksia, ja minulla oli yllätys oppia, kuinka hyvin kaikki sopimusosapuolet ovat pärjänneet. Meksiko, Kanada ja Yhdysvallat ovat kaikki lisänneet kauppaa. Ja kasvu on ollut aika tasapuolista. Se on tarjonnut kaikkien maiden viljelijöille mahdollisuuksia. Tyynenmeren kauppasopimus on juuri saatettu loppuun. Se tarjoaa valtavia mahdollisuuksia Yhdysvaltojen viljelijöille, ei ainoastaan TTIP-osapuolille, vaan myös eurooppalaisille viljelijöille, kun asian keskiluokka kasvaa. Aasian keskiluokka on varsinainen ilmiö. 550 150 miljoonaa kuluttajia. On arvioitu, että se kasvaa 2,7 miljardiin, joka tarjoaa viljelijöille kaikilla maailmassa paljon mahdollisuuksia. Me uskomme, että TTIP-neuvottelut tarjoavat mahdollisuuden meille saada tuolta porjeisiin, kun käymme tärkeitä keskusteluja Euroopassa TTIPin puitteissa. Uskomme, että Yhdysvalloille ja Euroopalle on etua TTIPistä, mutta tunnustan sen, että vakavia vakavia haasteita on. Täytyy tehdä vaikeita päätöksiä käydä hankalia keskusteluita. Päästämme ruoan turvallisuuteen selkeästi eri tavoin. Täällä keskustellaan varmaisuusperiaatteessa Yhdysvallassa käytetään riskiarviointia. Usein näitä nähdään, nämä nähdään erilaiseksi, mutta niiden mahdollinen lopputulema on usein sama, eli turvallinen ruoka me olemme samaa mieltä, että suojelua tarvitaan. Ja lisäarvoa syytyy siitä, että sato tuotetaan tietyllä maantieteellisellä alueella alkuperä nimikkeen suojelun avulla. Teillä on alkuperä suojelua ja Yhdysvalloissa tavaramerkit. Jälleen eri keinot, mutta sama tavoite turvata lisäarvo. Me olemme sitä mieltä, että kasvien terveellisyys ja eläinten terveellisyys ja siihen liittyvä lainsäädäntö ovat tärkeitä ja tieteen pitää tarjota objektiiviset säännöt, jotta on ennustettavuutta ja seurattavuutta. Monissa maissa, oli äsken Kiinassa, Kiinassa keskustellaan kasvinsuojelulainsäädännöstä ja nyt on otettu useampia asioita myös poliittisen näkökohtien huomioon. Ja saattaa meille paljonkin ongelmia. Eli järjestelmien välillä on merkittäviä eroja. Mutta päivän viestini olisi, että mielestäni meidän ei välttämättä tarvitse luoda identtisiä järjestelmiä, vaan vastaavia järjestelmiä. Pääsemme samaan paikkaan eri teitä, kunhan vain pyrimme samaan tavoitteeseen. Uskon, että tavoite on sama riittävä ruoan tarjonta, kestävä tuotanto ja turvallinen kuluttaminen, kuluttajan tarpeiden vastaaminen ja kasvaa maailman väestön ravinnon tarpeen turvaaminen. Me arvostamme eurooppalaisia tuotteita Euroopassa, esimerkiksi juustoista. Yli 5 miljardia, äh, euro, 5 miljardia tästä eurooppalaista viiniä juustoa myydään Yhdysvalloissa ja uskon, että jos TTIP astuu voimaan, niin eipä tuo luku varmaankaan laske, se varmaan kasvaa. Tässä vasta 500 miljoonaa dollaria Yhdysvalta- tai sen arvosta yhdysvaltalaista viiniä ja juustoa tulee Eurooppaan. Eli Yhdysvaltain vienti voi kasvaa. Yhdysvaltalaiset voivat kilpailla, eurooppalaiset voivat mistä vientiä. Kuluttajat tekevät loppujen lopuksi omat valintansa ja vilpittömästi toivon, että meillä on mahdollisuutta antaa heille valinnanvaihtoehtoja. Nämä ovat kiinnostavia keskusteluita. Varmasti meillä on kommentteja monesta asiasta. Pari loppunäkökohtaa. Ensinnäkin Yhdysvaltojen maatalous on monimuotoista. Se ei ole yksi piippuista. Monessa suhteessa se kehittyy järjestelmäksi, joka tarjoaa mahdollisuuksia suurtuotannolle, mutta myös hyvin pienelle tuotannolle. Meillä on yhteinen väestö maailman ruokaturvallisuuden takaamisesta. Osittain sitä täytyy tarjota tieteen keinoin, osittain täsmämaatalouden viljelyn avulla ja osittain kauppasopimusten avulla, jolla on myöskin tasa-arvoinen tehtävä tässä. Ja lopuksi näyttämään suhteen en ole mitenkään sinisilmäinen, niin vaikeita sitä tulee, mutta me toivottavasti olemme sitoutuneet löytämään ratkaisun, niin, että me että me identtisiä järjestelmiä, vaan vastaavia järjestelmiä, että pääsemme samaan paikkaan eri keinoin eri reittiä. Kuluttajat hyötyvät, se paikkoja, viljelijät hyötyvät ja suhteet EU ja Yhdysvaltojen välillä vaan ehdottomasti vahvistuvat. Ja niin kun puheenjohtaja totesi, ehdotti, että tähän lopetan, Kysymys ei ole ainoastaan EUn ja Yhdysvaltain välisestä sopimuksesta. kysymyksessä on kor- kysymyksessä ovat korkeat standardit ja viesti muulle maailmalle siitä, minkälainen on kauppasopimus, jossa on korkeat standardit. Sen sijaan, että pyrittäisiin pienimpään yhteiseen nimittäjään ja rynnettäisiin säätelyn pohjalle. Meidän täytyy asettaa tavoitteet korkealle ja odotan kommentteja teiltä tänään. Ja toivon voivani vastaamaan mahdollisimman moneen kysymykseen aikarajojen puitteissa. Kiitokset puheenvuorostanne. Ja nyt sen mukaisesti kuin tavanomaisestikin, niin ensiksi kuulemme koordinaattoreita. Varmastikin sitten koordinaattorit voivat esittää kysymyksiään. Voitte vastata näihin kysymyksiin. Koordinaattoreilla on kaksi minuuttia aikaa puhua ja muilla edustajilla minuutti. Olen pahoillani tästä aikarajoituksesta, mutta emme voi ollenkaan tätä nyt pidentää. Des ensiksi kansanpuolueesta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Sydämelliset kiitokset, hyvä ministeri, että olette täällä Brysselissä luoksamme tänään ja esittelette amerikkalaista maataloutta ja vastaatte kysymyksiinne. Kun olen vierailut Yhdysvalloissa, olen huomannut, että siellä on varmasti isompia ja pienempiä maatiloja. Siellä olen nähnyt siellä myös maitotilan, jossa vain kymmenen lehmää. Sitä ei pysty täällä kukaan kuvittelemaankaan, mutta keskiverko koko tilalla on kymmenen kertaa suurempi kuin Euroopassa, 175-180 hehtaaria, joten kyllä tämä koko ero on valtaisa. Olen lukenut lehdistöstä, että Amerikassa on hyväksytty laki, että seuraavien viiden vuoden aikana 956,4 miljardia dollaria annettaisiin maatalouteen. Minua kiinnostaisi se, miten näitä määrärahoja annetaan. Nämä ei ole mitään suoria tukia, mutta jos luen tämän, niin kyllä Yhdysvalloissakin noin 400 euroa per hehtaari annetaan tukea, joten tämä on yli eurooppalaisen keskiarvon. TTIPistä lyhyesti haluaisin sanoa, että minä itse asiassa

kannatan äh, kauppasopimusta amerikkalaisten kanssa, mutta äh, ehtojen on oltava äh, kunnossa, hyvä herra ministeri. Ja kyllä olen huolissani, kun kuulen neuvotteluissa, että vielä pitäisi olla käytössä tällainen tuontilisenssijärjestelmä. Sanon aivan selvästi, että jos kauppasopimuksessa on tällainen tuontilisenssisopimus, niin minä en voisi suosittaa maanviljelijöille tämän hyväksymistä, koska silloin siitä ei ole mitään hyötyä meille. Voin kuvitella, että meillä on jotain ylätasoja, tonnimääriä, mutta tällaiset lisenssit eivät hyödytä. Sitten meillä on myös erilaisia luomumerkintöjä ja muita kysymyksiä, mutta syystä en voi näitä kysymyksiä esittää. Ehkä lähetän ne teille kirjallisena, jos mahdollista. Kiitoksia, että olette täällä. Toivottavasti saamme kysymyksiin myös vastauksia. Dziękuję pan poseł de Castro. Bardzo proszę. Kiitokset. Eh, grazie. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri Tom Vilsakille siitä, että hän on täällä ensimmäistä kertaa Euroopan parlamentissa. Hän on tietääkseni tämä on suuri tunnustus meidän toimielimellemme ja olin iloinen kuullessani hänen puheenvuoronsa, jossa hän nosti esiin useita Yhdysvaltain maatalouden asioita, joista ei täällä niin paljon puhuta. Haluaisin esittää nopeasti kaksi kysymystä. Ensimmäinen koskee tietenkin TTIPiä, transatlanttista sopimusta. Kollega Nikolsonin kanssa valmistelimme lausunnon, josta äänestimme, jossa käsitellään mahdollisuuksia ja riskejä, joita tällä transatlanttisella sopimuksella voisi olla maanviljelijöillemme. Nyt eräs asia, jonka haluan nostaa esiin. Yhdysvaltojen ja Euroopan välillä on varmasti eh, suurta kaupankäyntiä. Meillä on hyödykkeiden ja eh, palvelujen eh, kaupankäyttö, joka on yli 700 miljardin euron arvoista jo tänä päivänä ilman TTIPiä. Nyt kysymykseni on, kun tämä kaupan rooli on niin tärkeä, niin ettekö ajattele, että kun katsotaan amerikkalaisia kuluttajia, kuluttajia. Tällainen paremmat pakkausmerkintäjärjestelmä, jolla voitaisiin välttää se, että amerikkalaiset eivät kuluttaisi ähm, äh, elintarvikkeet, jos ajattelevat, että ne ovat kreikkalaisia tai italialaisia tai ranskalaisia, vaikka ne onkin tuotettu Yhdysvalloissa, niin eikö se ole asia, joka voisi yhdistää mm, sekä Euroopan että Yhdysvaltain tavoitteet? Äh, tiedätte, että maantieteelliset merkinnät ovat hyvin kuuma peruna täällä valiokunnassa. Sitten vähän yleisempi kysymys, joka liittyy näihin suuriin uudistuksiin, joita olette tehneet. Te olette poistaneet suorat tuet ja olette korvanneet suorat tuet tällaisella suojamekanismilla erilaisia vakuutuksia ja keskinäisiä vakuutuksia. Miten amerikkalaiset maanviljelijät ovat tämän uudistuksen kokeneet. Me olemme vähän aikaa sitten uudistaneet äh, yhteisen maatalouspolitiikan. Ehkä meidän täytyy uudistaa sitä muutaman vuoden kuluttua äh, uudelleen. Ja kriisien hallinta on asia, joka aina nousee esiin tässä valiokunnassa. Kiitoksia. Nicholson. olkaa hyvä. Chairman, can I add my welcome to you to this committee and um, I have... Kiitokset. Niin Minä olen tavannut äskettäin kongressin edustajia ja senaattoreitakin ja kävi aivan selväksi keskusteluissamme heidän kanssaan, että maatalousasiat, mitä tahansa TTIPssä sitten keskustellaankin, niin se todellakin sitten vaikuttaa siihen, onnistuuko tuo sopimus alkuunkaan vaiko ei. Ja molemmin puolin Atlantia tietenkin tilanne on se, että maan viljelijät tuottavat tietysti elintarvikkeita ja jos he eivät saa riittävästi tuloja siitä, niin sitten he eivät jatka tätä toimintaansa ja sitten ajaudumme valtaviin ongelmiin. Ja maataloussektori ja ruokapuoli, siitä on tullut tällainen hankala neuvottelupaketti tietenkin. Ja me olemme nyt molemmin puolin Atlanttia sitä siinä tilanteessa, että meillä on molemmilla asia, tämä jakautunut eri sektoreihin ja omia kantoja on joka sitten monellakin ja Euroopassa sitten esimerkiksi naudanliha-ala on hankaluuksissa ja minä täytyy sitten tietysti, meidän täytyy sitten tietysti ymmärtää omat puolustuskantamme ja sitten myös omat intressimme, mutta meidän, meidän kaikkien etumme olisi saada aikaan hyvä sopimus. Minulla ei ole kovin paljon enää tässä aikaa, mutta sanoisin vielä, että uskon, että TTIPssä on sekä unionille että Yhdysvalloille hyviä puolia kylläkin, mutta aikaa kuluu sen saavuttamiseen. Enkä usko, että se nyt noin vain käden käänteessä valmistuu. Tätä vastustetaan valtavasti ja myös hyvin paljon täysin väärää tietoa on ympärillä, ympä, pitkin Eurooppaa, ympäri Eurooppaa vallalla, joten meidän täytyy todellakin kiinnittää näihin ongelmakohtiin ja oikeaan tiedonvälitykseen huomiota. Thank you, Mr. Secretary, and thank you for your... Kiitoksia, hyvä ministeri, ja kiitoksia alustuksestanne ja ystävällisistä sanoistanne. Eurooppalais sitten tuotteiden suhteen olen samaa mieltä kanssanne, että meillä on äh, kyllä äh, kovia keskusteluja edessämme, mutta liberaalipuolueen nimissä, teidän sisarpuolueenne nimissä täällä Euroopassa haluaisin äh, korostaa tarvetta edistää näitä keskusteluja, jotta tämä vapakauppasopimus saataisiin tehtyä. Kyllä hyötyjä on kummallakin puolella Atlanttia. Olen erittäin iloinen, että amerikkalaiset arvostavat erityisesti eurooppalaisen meijerialan tuotteita, mutta Washington on asettanut, eh, Washingtonin yritys asettaa korkeat tullit EUn voi- ja kermatuotteille, niin sitä kyllä täytyisi harkita uudelleen. Eh, on vähän vaikea olla kyseenalaistamatta Amerikan sitoumusta vapaakauppaan, kun se hyökkää Euroopan äh, meijeriteollisuutta vastaan tällaisiin tullin korotuksiin ja mielelläni haluaisin teidän kommenttinne tästä. Kiitoksia. Pani posel Senera. Gracias, presidente. Es... Kiitos puheenjohtaja. Hyvä Tom Vilsak. Seuraavat kysymykset. Ensiksi te mainitsitte siitä, että Yhdysvallat tukee PK-yrityksiä ja pieniä maa tiloja, sellaisiakin, joilla on vain muutama hehtaari käytössä. Miten, minkälaisia keinoja käytätte suojataksenne tällaisia pieniä tiloja? Lisäksi esittiitte keskiluokasta muutaman kommentin. Uskon, että, ja myös puhuitte Aasian maataloudesta suhteessa tähän. Uskon, että Aasiankin maataloustuottajat haluavat itse ruokkia omat kansalaisensa. Ja millä tavalla nyt sitten suojelette markkinoita. Ja sitten vielä TTIP-neuvotteluista. Ensiksi kysyisin, onko käyty tästä avointa keskustelua ja onko keskusteltu todellakin maatalouden monimuotoisuudesta ja mitä mieltä yhdysvaltalaiset pientilalliset ovat tästä TTIP-sopimuksesta? Kiitoksesta. Ja, minister, vielen für Ihren Besuch. Niin, ministeri, kiitoksia vierailustanne tänne. Te tiedätte, että Euroopassa käydään hyvin kriittistä keskustelua TTIPistä. Äh, kuluttajat käyvät sitä, mutta myös maanviljelijät. Ja tehän vähän aikaa sitten tilasitte tutkimuksen, josta käy ilmi, että Amerikan äh, maatalous äh, hyötyisi eniten siitä, että tullit poistetaan. Teidän tutkimuksenne Amerikan maatalous hyötyisi 5,5 miljardilla eurolla, eurooppalaiset 0,8 miljardilla eurolla, joten me emme lupaa saa niin paljon hyötyä TTIPistä, mutta myös periaatteellisia huolia. Meillä on erilainen näkemys genitekniikkaan. Pidättekö meidän sääntelyänne genitekniikan suhteen kaupan esteenä vai hyväksyttekö myös sen, että eurooppalaisilla kuluttajilla on erilainen asenne Samahan koskee esimerkiksi hormonien käyttöä maataloudessa. Euroopassa ketään ei saa vakuutettua siitä, että he käyttäisivät amerikkalaista lihaa, joka on käsitelty hormoneilla. Tai sitten asioista keskustellaan hyvin kiivaasti täällä kloonauksen merkinnät, eli myöskin kloonattujen eläinten jälkeläisten merkitseminen. Tätähän me Euroopan parlamentissa on kovasti vaatineet. Mitä mieltä te olette? Olisitteko valmis hyväksymään nämä eurooppalaiset toiveet? Te sanoitte, sanotte, että kaikki pitää arvioida tieteellisesti. Minä sanon, että tässä ei ole kyse pelkästään tieteellisestä keskustelusta, vaan myöskin siitä, että kuinka paljon kunnioitamme kuluttajien pyyn, ty, tarpeita. Tieteilijöitä on aina eri lähtöön, mutta jos kuluttajalla on eri näkemys, niin silloin meidän tulee kunnioittaa sitä. Sitten merkinnöissä tarvitsisimme selkeämpiä merkintöjä, erityisesti alkuperämerkintöjä. Vain tällä tavoin kuluttajilla on loppujen lopuksi valinnanvapaus ja maanviljelijät voivat markkinoida sitä, mitä he tuottavat lähialueella. Tässä olemme varmaan samaa mieltä. Puhuitte tästä transpasifisesta Tyynemeren sopimuksesta mutta ymmärtääkseni teidän maassanne ja myöskin teidän puolueessanne käydään kovasti keskustelua siitä, onko tämä kaikkien edun mukaista, eikä tätä sopimusta ole vielä tehty, joten mitä luulette, milloin tämä sopimus tehdään, vai käydäänkö vielä pitkä keskustelua tästä ennen kuin todella voitte jatkaa keskusteluja TTIPistä maatalousalalla? Pan poseł Agniu, panie pośle, bardzo proszę. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on Jim Nicholsonin viestiä Yhdysvaltain maatalousministeriölle, millä on seitsemän näkökohtaa nopeasti. Ne koskevat lähinnä äh, siipikarjaa. Oikeusvarmuus ensin. Yhdysvalloissa meidän standardimme ovat lain mukaan tätä pantavia. Yhdysvalloissa asia on erilainen. Siellä kysymys on tuottajien ja asiakkaan neuvottelusta tässä skenaariossa olisi aika helppoa Britin, äh, brittituottajille, yhdysvaltalaisille tuottajille tuota halvemmalla kuin briteille. En ole ollenkaan vakuuttuneita Isossa britannissa Yhdysvaltojen terveys, ja ne äh, terveysvaatimukset ovat yhtä tiukat kuin Euroopassa. Kolmannekseen antibioottiset tuotteet. Yhdysvaltoissa käytetään paljon antibiootteja sekä Sivikarjan että mun tapauksessa. Me emme yleisemmin ottaen laajalta puolelta kannata niiden käyttöä. Voitteko kommentoida antibioottien käyttöä? Kemikaalit Isossa Britanniassa emme hyväksy, että teurastuselämästä poistetaan kemiallisesti kemikaali. Erityisesti meillä on tämä tilalta haarukkaan lähestymistapa. Ja sitten apaten kanojen munat. Yhdysvalloissa niitä paikkana täytyy olla maapohjalla ja maapohja ei päästä että, että vähän kysymys on munankuoresta. Isossa Britanniassa on ruskea, Yhdysvallat on valkea ja sen pitää olla päästä, Kuka määrittelee tämän? Musta se on Britanniassa tämmöinen pohja pois. Ja sitten ää, sian rehu, käytetäänkö sitä rehona? Ja sitten ää, teurastamojen jäite, Nisäkkäiden proteiinita syötetään nisäkkeille, luujauho. Tapahtuuko näiden käyttöä Yhdysvalloissa? panu No niin, varmaankin voisimme nyt antaa sitten Vilsakille vastauspuheenvuoron. Hän voi näihin kysymyksiin nyt reagoida ja sen jälkeen jatkamme keskustelua. I appreciate, uh, Arvostan näitä erilaisia kysymyksiä, joita minulle esitettiin, ja yritän vastata mahdollisimman täydentävästi. Ensinnäkin äm, äh, halusin keskustella siitä, mihin maatalon tuet menevät. Se oli ensimmäinen kysymys, joka minulle esittiin. Nämä kahdeksan miljardia dollaria, jotka mainittiin, niin äh, Yhdysvallat antaa neljä eri apua. Meillä on tämä satovakuutus, tämä on hallituksen ja äh, tuottajan välinen kumppanuus ja siinä on vakuutusyhtiö. Tämä riippuu äh, maanviljelijän takuutaso, toivomasta takuutasosta. Hallitus maksaa tästä osan, jos hävikkiä tapahtuu, niin maanviljelijälle maksetaan ja voitto jaetaan hallituksen ja tämän vakuutusyhtiön kesken. Jos tappiota syntyy, niin silloin hallitus jälleen jakaa tappiot näiden vakuutusyhtiöiden kanssa. Tarkoituksena on taata riittävästi suojaa tuottajilla niin, että yksi huono satovuosi tai kaksi huonoa satovuotta eivät tuhoa heidän elinkeinoaan. Ähm, tämän satovakuutusta täyttää tällainen maatalousriskihallintaohjelma. E, e, tämä antaa lisäsuojaa maanviljely Yhdysvalloissa, jos hinnat laskevat hyvin nopeasti johtuen markkinaolosuhteista. Tämä ei takaa voittoa tuottajille, mutta se takaa sen, että he voivat pysyä alalla, jos heille syntyy valtaisia tappioita johtuen hinnan laskuista. Viime aikoina olemme nähneet esimerkiksi lintuinfluenssan takia Yhdysvalloissa se vaikutti sitten viljan myyntiin ja hintoihin ja siksi on todennäköistä, että Yhdysvaltain viljelijät saavat jotain maksuja näistä ohjelmista mm. tätä he eivät pystyneet ennakoimaan, tätä hinnanlaskua eivät pystyneet valvomaan sitä ja tätä satovakuutus ei kata, koska satovakuutus liittyy luonnonolosuhteisiin. Ja tämä on hyvä täydennys ja antaa eh, sopivan suojan tason. Lisää määrärahoja annetaan viljelijöille luonnonsuojelua varten ja sitten karjan kasvatuksessa, paitsi siipikarjan kasvatuksessa, meillä on tällainen katastrofiohjelma, mikäli rehusato menetetään kuivuuden tai myrskyn takia ja tästä syntyy sitten äm, karjan kuolleisuutta. Meillä on tällainen avustusohjelma. Nämä ovat ne neljä pääapumuotoa, joita meillä on, on monia muitakin ohjelmia, mutta tämä antaa teille ehkä näkemyksen siitä, miten me toimimme. Sitten geenimuunnellut organismit ovat tietenkin tärkeitä Yhdysvalloille. Yhdysvaltojen näkemys on, että tietyt geneeriset tunnisteet, niitä käytetään niin paljon, että olisi hyvin vaikea antaa kuluttajan ymmärtää tämä, miten tämä tehdään. Siksi meillä on tämä, tämä tavaramerkkiprosessi, jossa jos haluttaisiin tavaramerkillä suojella jotain tiettyä tuotetta, joka tulee Euroopasta, niin se voitaisiin tehdä esimerkiksi parmesaanijuusto, niin voitaisiin tämä tavaramerkki suojata niin, että ihmiset ymmärtävät, että kun he tämän tuotteen ostavat, niin se tulee Italiasta. Siis kyse on nyt maa, alku, maa, alkuperämerkinnöistä. merkinnöistä. Ja jos nyt vaan riittävästi tätä pohditaan ja mietitään, niin kyllä pystymme suojaamaan niiden edut, jotka ovat kiinnostuneet tämän lisäarvon suojaamisesta niin, että se olisi kuitenkin mahdollista tuottajille sekä eu että Yhdysvalloissa jatkaa toimintaansa. Kysymys esiteltiin, kuinka maanviljelijät reagoivat uuteen maatalouslakiin. Ähm, he oli, arvostivat kovasti sitä, että tämä uusi laki, joka äh, otti käyttöön nämä erilaiset äh, vakuutusohjelmat ja luonnonsuojeluohjelman, äh, he olivat tyytyväisiä tähän, se panottiin parhaiten täytäntöön ja tuottajat ovat pääosin tyytyväisiä. Meillä on myös tällainen majerialan suojeluohjelma, jossa annetaan maitotuottajille mahdollisuus tietynlaiseen vakuutukseen, jos, jos tuotto on liian alhainen. Tässä on alueellisia eroja rehun kustannusten välillä, jota ei alkuperäiseen ohjelmaan otettu mukaan, joten siinä on vielä jotain tehtävää, mutta noin periaatteessa maanviljelemme ovat tyytyväisiä näihin uudistuksiin. Kaupan suhteen on varmaan hyvä sanoa, että maatalous on aina ähm, viimeinen asia, jota käsitellään kauppaneuvotteluissa. Näin oli tässä TTP-neuvotteluissa. Ähm, äh, maitoala oli viimeinen, josta keskusteltiin. TTIPssä on varmaan sama asia. Ja osittain tämä johtuu siitä, että maataloudessa äh, on kyse hyvin monimutkaista asioista ja äh, tämä liittyy myös voimakkaasti kulttuuriin ja jokaisen ähm, ihmisen äh, kotimaahan ja myöskin jokaiseen alueeseen Yhdysvalloissa. Ihmiset identifioituvat siihen, mitä he kasvattavat ja tuottava. Se on heille hyvin henkilökohtaista. Ja eh, maatalous ei poliittisesti Yhdysvalloissa ole riittävän laaja, riittävän merkittävä, jotta sopimus saataisiin vietyä läpi, mutta ei se kyllä pysty pysäyttämään sopimuksen toteutumisen. Eli jos maatalouteen ei kiinnitetä riittävästi huomiota kauppasopimuksiin, sitten on hyvin vaikea saada kauppasopimus vietyä läpi. Eli jos ajatuksena olisi TTIP-sopimus, jossa maataloutta ei olisi mukana, joka jättäisi maatalouden ulkopuolelle, koska se on vain yksinkertaisesti liian vaikeaa päästä siitä yhteisymmärrykseen, niin saattaisi kyllä hyvin olla, että tuo sopimus ei saisi kovinkaan paljon tukea kongressissa tällä hetkellä. Siksi on erittäin tärkeää, että me myös nämä vaikeat kysymykset ratkaisemme. Kovasti arvostan tätä kommenttia liittyen maanviljelijöihin ja siihen tosiseikkaan, että jos he eivät tee työtään, niin me emme syö ja ne, jotka eivät ole maanviljelijöitä tässä salissa tai missä tahansa salissa, niin ovat delegoiden oikeastaan vastuunsa perheensä ruokkimisesta maanviljelijöille. Minä kasvoin ja halusin päästä lakimieheksi, vaimoni opettajaksi ja me onnistuimme tässä, pystyimme unelmamme toteuttamaan lapsista, niin tuli lakimiehi. Me onnistuimme tämän tekemään, koska vastuun perheidemme ruokkimisesta delegoimme varsin pienelle ryhmälle ihmisiä maailmanlaajuisesti ja nämä ihmiset eivät saa riittävästi arvostusta ja huomiota tässä mielestäni ainakin minun maassani ja samanaikaisesti ruoan hinta omassa maassani on sellainen, että se on varsin pieni osuus ihmisten palkasta Yhdysvalloissa. Tämä tarkoittaa ainakin köyhien ihmisten suhteen, että heillä on suurempi valinnanvara ainakin, jos on tällaista elintarvikeapuohjelmaa. Me emme arvosta tätäkään kunnolla, vaikka meidän pitäisi. Joten on useita kysymyksiä, jotka liittyvät tuotteisiin, joita Yhdysvalloissa tuotetaan. Ymmärrän, että jotkut ihmiset eivät ole kiinnostuneet hormonilihasta tai näistä käytänteistä, joita käytetään siipikarja lihan suhteen Yhdysvalloissa. Meidän kantamme on se, että kuluttajat ovat varsin älykkäitä ja tietoisia, he tietävät mitä haluavat ja he kyllä pystyvät tekemään oikean päätöksen. Ja jos markkinat ovat avoimet ja minä haluan myydä jotain, jota yksikään kuluttaja Euroopan unionissa ei halua ostaa, niin sitten minun täytyy varmaan tehdä jotakin, ehkäpä en yritä enää myydä tätä Euroopan markkinoille tai sitten muutan tuotettani. Näin markkinat kehittyvät ja toimivat. Ja meidän näkemyksemme mukaan on parempi, että kuluttaja tekee tuon valinnan eikä niinkään hallitus. Tämä vaatii kunnollista avoimuutta ja sitä, että kuluttajille annetaan tietoa niin, että he voivat tehdä ähm, valistuneen päätöksen. Ja tästä asiasta täytyy keskustella, miltä tämä näyttää, miten voimme välittää riittävästi äh, tietoa kuluttajillemme, miten voimme mahdollistaa sen, että he voivat tehdä päätöksensä. Äh, voi kysymys on sellainen, että me näemme 150 prosentin tuonnin nousun Yhdysvaltoihin. Mielestämme VTO mukaisesti oli oikeus ottaa käyttöön tällainen tulli, joka on huomattavasti alhaisempi kuin se, minkä VTO on hyväksynyt. Se päättyy tämän vuoden lopussa. Tämä oli yritys vastata siihen, mitä me pidimme huomattavana tuonnin nousuna. Ja Ymmärrän sen, että tästä ollaan huolissaan. Komission jäsen Hogan on tämän minulle usean otteeseen sanonut ja minä olen yrittänyt selittää hänelle, että tämä on sekä ajallisesti että soveltamisalaltaan rajallinen toimenpide. Sitten kysyttiin, miten autamme pieniä ja keskisuuria äm, viljelijöitä. Meillä on ohjelma, jossa meillä on tällainen mikrolaina ohjelma, jossa annetaan jopa annetaan 50 000 äh, dollarin lainoja. Meillä on myöskin tällainen suojeluohjelma, jossa äh, kasvukautta voidaan pidentää väliaikaisilla kasvihuoneilla. Meillä on tällainen markkina- ja hintatietojärjestelmä, joka auttaa pieniä äh, tuottajia ymmärtämään, miten hinnoitella parhaiten tuotteensa me olemme luoneet tällaisia alueellisesti ja paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden keskittymiä ja, tällä tavoin, ja auttaneet näitä keskittymiä esimerkiksi kauman käyttää koulujen kanssa. Me olemme antaneet tukia yhdysvaltaisille kouluille, jotta lapset ymmärtäisivät millaisia tuotteita kasvatetaan heidän alueellaan ja sitten koulut voivat tehdä sopimuksia näiden tuottajien kanssa, pienempien tuotteiden kanssa. Tässä on tarkoituksena luoda toisenlaiset markkinat. Todellisuus on se, että pientuotteilla tulee aina olemaan vaikeuksia hyödykkeisiin perustuvilla markkinoilla koska ne perustuvat teknologiaan ja tehokkuuteen. Meidän näkemyksemme on, että jos meillä on tällainen prosessi, jonka avulla pientuotteilla voi olla henkilökohtainen suhde kuluttajiinsa, niin kuluttajat maksavat ehkä vähän enemmän elintarvikkeistaan, koska he pitävät tästä suhteesta, haluavat tietää, mistä heidän elintarvikkeensa tulevat, he ovat valmiita maksamaan vähän enemmän. Ja me haluamme luoda markkinoille mahdollisuuden tähän, jotta tuemme sitten monimuotoisuutta Amerikan maataloudessa. Meidän näkemyksemme tästä TTPstä on se, että, no seikka on se, että elintarvikkeilla tulee olemaan valtaisa kysymä. Tällä hetkellä emme pysty emme ole riittävän nopeita pystyäksemme tuottamaan niin paljon elintarvikkeita kuin ihmiset tarvitsemaan, emmekä välttämättä pysty tuottamaan niin paljon proteiinia kuin kasvava keskiluokka Aasiassa haluaa kuluttaa. Minä olin Kiinassa viime viikolla ja he ovat siirtämässä 10 miljoonaa maanviljelijää pois joka vuosi. En tiedä, miten he sen tekevät. Tämä on valtaisa haaste yhteiskunnallisesti, mutta he ovat tunnistaneet, että heidän maataloutensa tällä hetkellä ei vastaa heidän väestönsä tarpeita ja heidän hän kasvaa. Meillä on ollut samanlaisia keskusteluja vietnamilaisten ja malasialaisten ja korealaisten ja japanilaisten ystäviemme kanssa ja kaikki ymmärtävät sen haasteen, mikä meillä on. Ja avain tulee olemaan se, että siellä äh, maataloudessa on valtaisat liiketoimintamahdollisuudet. Äh, se ei ole välttämättä mikään nollasumma äh, peli ei tarkoita sitä, että jos minä myyn Aasiaan, niin se on eurooppalaisten tuottajien haitaksi. Uskon, että liiketoimintamahdollisuuksia on kaikille ja varmasti sitä on ainakin proteiinin suhteen, koska tämä kasvu on niin valtaisaa. Ja samanaikaisesti kun tämä tapahtuu, me näemme, että ilmastonmuutos etenee, se vaikuttaa siihen, mitä tuotteita kasvatetaan, kuinka paljon kasvatetaan, kasvukausi tulee muuttumaan. Me Amerikassa kasvatamme maissia tietyllä alueella, 40 vuoden kuluttua emme pysty sitä enää siellä kasvattamaan, kasvatamme jotain muuta ja tulee muutoksia ilmastonmuutoksen takia, siksi haluamme auttaa maanviljelijöitämme sopeutumaan. Sitten sitten puhuttiin avoimuudesta kauppasopimuksissa. Minä en voi puhua muun maan puolesta kuin Yhdysvaltojen puolesta, mutta me vähän aikaa sitten hyväksymme lain, jonka mukaan kaikissa kauppasopimuksista, joista eh, hallitus neuvottelee, niin ne on julkaistava netissä niin, että kaikki voivat sen ne nähdä ja niin, että on riittävästi aikaa eh, tämän julkaisemisen välillä ja sen välillä, että kongressi eh, tekee päätöksen näistä kauppasopimuksista. Todellisuus on se, että näistä kauppasopimuksista keskustellaan ja neuvotellaan hyvin pitkään, koska ne ovat monimutkaisia. TTP on tuhat sivua pitkä, TTIP varmasti ainakin saman verran eh, on erilaisia laskumenettelyjä, tapoja, joilla katsotaan vaikutus ja 10-20 vuoden kuluttua. Avoimuutta tulee olemaan ainakin Yhdysvalloissa. Kaikki saavat nähdä, mistä on neuvoteltu. Kaikki voivat katsoa, onko siitä hyötyä heille ja heidän alalleen. Ja lopuksi vielä pari muuta asiaa. Esitettiin kysymys antibioottiresistenssissä. Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Me olemme kehittämässä järjestelmää, jossa haluamme vähentää antibioottien käyttöä. Karjan kasvatuksessa olemme nyt työskentelemässä eläinlääkäreiden kanssa siitä, miten antibiootteja ei käytettäisi kasvun edistämiseen, vaan ainoastaan sairauksien hoitoon. Me tutkimme sitä, miten tämä antibioottiresistenssi kehittyy e, ja olemme keskustelleet e, sekä ihmislääkäreiden että eläinlääkäreiden kanssa, että meillä olisi yhtenäinen lähestymistapa. Tämä on todellinen ongelma ja me e, yritämme puuttua siihen hyvinkin aggressiivisesti. Me teemme nyt ministeriön välillä yhteistyötä äh, tässä asiassa. On esitetty kysymyksiä hormoneista, maantieteellisistä merkinnöistä, äh, GMOista, äh, suhteessa T-tippiin ja onko mitään mahdollisuutta ratkaista erimielisyyksiä meidän välillämme näistä asioista. En sano teille, että tämä olisi jotenkin helppoa. Ei se tule sitä olemaan, se tulee olemaan erittäin vaikeaa, mutta me tarvitsemme aikaa, me tarvitsemme sitoumusta. Öö, yrittää päästä ratkaisuun, joka hyödyttää kaikkia. Tarvitaan myös ymmärtämystä siitä, millaisia nämä järjestelmät ovat, mikä niiden tavoite on ja tarvitaan myös vähän luovuutta, e, jotta voitaisiin keksiä tapoja saada aika järjestelmä, joka toimii, koska Loppujen lopuksi tässä on kyse meidän historiastamme ja meidän kokemuksestamme. Nämä kauppasopimukset eivät välttämättä johdu siihen, että yksi valtio hyötyy toisten valtioiden kustannuksessa. Näin ei mm, ole maatalouden suhteen ja näin me odotamme, että on TTP TTIPn suhteenkaan, eikä pitäisi olla TTIPn suhteen, koska tällä tavoin kauppasopimus on epäonnistunut. Se ei ole vakaa kauppasopimus. Vakaa kauppasopimus on sellainen, että kaikki äh, la on mahdollisuus ja kuluttajalle annetaan eh, monimuotoisuutta ja valinnanvaraa ja äh, alhaisempia hintoja ja kaikkia kannustetaan löytämään luovia tapoja parantaa tuotteita. Äh, siinä me näemme vapaakauppasopimuksen edut. Emmekä odota mitään sen vähäisempää TTIPltä, jos vain onnistumme sen neuvottelemaan. Me keskustelemme tällä hetkellä äh, pakkausmerkinnöistä Yhdysvalloissa ja minä olen ehdottanut, että minä olen sanonut, että me käymme ikään kuin viime vuosisadan keskustelua tällä vuosisadalla pakkausmerkinnöistä, ainakin minun maassani hyvin useilla nuorilla on älypuhelin, heillä on teknologiaa ja käyttävät sitä kovasti. Mielestäni olisi mahdollista käyttää erilaisia kannattavia koodeja, viivakoodeja, joiden avulla voidaan Mm, antaa kuluttajalle hyvin paljon eh, tietoa, mutta sillä tavoin eh, emme välitä myöskään väärää näkemystä eh, tuotteen terveellisyydestä. Me olemme sitä mieltä, että GMO eivät ole terveysriskit. Jotkut ihmiset täällä ovat eri mieltä, mutta meidän mielestämme tieteellinen tutkimus ei sitä tue. Äh, kuitenkin äh, tällä tavoin voitaisiin merkitä ähm, tuotteet ilman, että se antaa väärän viestin. Me annamme äh, tietoa ravintoarvoista ja tunnetuista riskeistä Yhdysvalloissa. Me emme saisi tällä tavoin ähm, haitata tuotetta, vaan antaa kuluttajalle mahdollisuus tehdä valistunut päätös. Ehkä voimme käydä keskustelua täälläkin, jotta ihmisillä sitten olisi mahdollisuus tehdä tuo valistunut päätös. Tiedän, että aika on vähän, joten viittaan vain lyhyesti äh, BSE. -hän. Me äh, ymmärrämme, että merkitystä sillä, mitä äh, karjalle syötetään, ja olemme hyvin tiukkoina olleet siinä, ettei karjalle syötettäisi vääriä asioita, jotta hululehmän taudin ilmaantumisriskiä vähennettäisiin. Me olemme avaamassa naudanlihamarkkinoita tälläkin hetkellä. Nämä asiat ovat erittäin tärkeitä, mutta minun mielestäni ne eivät ole kuitenkaan mahdottomia ratkaista. Vapaan kanan munat, kyllä tässäkin pitäisi löytyä tapa ratkaista asioita tuottajat, jotka haluavat valkoisia munia, voivat saada niitä ja toiset ruskeita munia. Kyllä meillä pitää olla joku tapa ratkaista tämä. Zakończyliśmy pierwszą część. Przechodzimy. No niin, kiitokset. Nyt jatkamme sitten vielä muiden jäsenten puheenvuoroilla. Minuutin annan jokaiselle välttäkää toistamasta jo kuultua. Ja välttäkää myös kaunopuheisuutta. Dorfman. Kiitoksia äh, puheenjohtaja, kiitoksia ministeri ajastanne. Minulla on konkreettinen kysymys TTIPistä, eh, nimittäin SPS-säännöistä. Te äh, Yhdysvalloissa on ongelmia nähdä Euroopan unionin kokonaisuutena ja monissa säännöissä te kohtelette eh, Euroopan unionia kuin se olisi jonkinlainen eh, paikallinen 28 valtion yhdentymä, eh, että kuitenkaan huomioi sitä, että elintarviketurvallisuus on unionin toimivaltuuksissa ja sitä sääntelevät erilaiset asetukset ja direktiivit että jäsenvaltioiden tehtävään on panna täytäntöön, mutta näin on Yhdysvalloissakin. Siellähän täytäntöönpano on myöskin osavaltioiden tehtäviä, eikä meillä Euroopassa ole me ikinä SPS-säännöissä tekisi eroa eri osavaltioiden välillä, joten miten e TTIPssä voisimme löytää sellaisen tien, että Eurooppa todellakin nähtäisiin kokonaisuutena? Kiitoksia.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 voitte estää tuote väärennöksiä? Voisitko kertoa siitä enemmän? Toinen kysymykseni. liittyy Unkariin. Ja niin me pelkäämme esimerkiksi sipikarjata on käsitelty kloriinilla ja geenimuunneltuja organismeja. Ajatellaanpa, että Unkari ei salli niitä markkinoille ja sitten me joudumme maksamaan sitä sakkoja tai jotain. Miten te ehkäisisitte tämän? Monsieur le Président, merci à vous, monsieur. Kiitokset, kiitokset, äh, hyvä herra Vilsak. Niin tämä lähestymistavamme on, ne on todella kiinnostava ja sitä on kiinnostava verrata unionin kantaan. Tässä on puhuttu TTIPstä tietenkin ja sitten esittäisin tarkemman kysymyksen. Eli nyt lokakuun neuvotteluissa puhuttiin varsinkin juuri näistä eri tariffeista ja maanviljelijämme saisivat sitten tämän tariffihelpotuksen, mikäli tässä myös näitä kasvinsuojeluun ja terveysasioihin liittyviä sääntöjä sitten heikennettäisiin. Eli tämä tariffi olisi linkitetty tähän SPS-säännöstöön ja tässä myös sitten puhuttaisiin näistä eurooppalaisista maantieteellisistä merkinnöistä vielä tarkemmin. Minä haluaisin kuulla nyt täsmällisesti teiltä, minkälaiset varsinaiset ongelmat näissä maantieteellisissä merkinnöissä merkinnöissä ovat ongelmallisia Yhdysvalloissa. Dziękuję. Pani poseł Hans Kiitokset Jekarsia. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minulla olisi seuraavat sanat esittää kutsuvieraallemme olisi syytä Euroopan unionissa myös luoda samantyyppistä julkista säännöstöä kuin Yhdysvalloissa ruokaturvallisuudesta. Meillä ei tämän tyyppistä ole. Meillä on tuollaisia kaikenlaisia vapaaehtoisia valinnaisia sääntöjä. Ja minua, minä haluaisin myös sitten kiinnittää huomiota siihen, että Euro- Yhdysvaltain täytyisi nyt jo osoittaa eh, vähän miellyttävämpiä eleitä Euroopan unionin suuntaan maantieteen kielteisten merkintöjen nähden suuntaan, koska vain sillä tavalla Euroopan unionin maatalouspolitiikassa voitaisiin hyväksyä juuri tuo Yhdysvaltain asia. Eli esimerkiksi jos puhumme vaikka Piemonten tuotteista, niin kyllä se on Italiassa ja sitä tuotetaan siellä, Piemonten tuotteita tuotetaan vain sitten tuolla alueella Italiassa eikä missään muualla. Eli, ja tämä koskee kaikkia muitakin tuotteita, mm, on sitten valtio mikä tahansa, ei niitä voi väittää tuottavansa jossain muualla. Thank you, Chairman, and your... Kiitos puheenjohtaja. Tervetuloa tänne. Meillä on kaksi kysymystä, jotka ovat varmaan yllätä. Ensimmäinen liittyy T-tippiin. Tällä hetkellä Yhdysvalloilla on 45 tonnin tulivapaa kiintiö ei-hormonipihville EU-ssa. Mikä on teidän toiveenne? en tässä ennen kuin neuvottelutuloksia, mutta minkälaiselle tasolle te haluaisitte nostaa yhdysvaltalaisen pivin pääsyn TTIPin jälkeen? Ja toinen irlantilainen kysymys, olette olleet Irlannissa useamman kerran ja useamman kerran toivotettiin, että Irlannin piivikarja pääsisi Yhdysvaltojen markkinoille ja irlantilainen ministeri sanoi ministerille Yhdysvalloissa, että tämä markkinat nousivat 100 miljoonaa euroon Irlannin pihvitoitelle, mutta tämän vuoden alkupuolelle Irlannin vienti Yhdysvaltoihin oli arvoltaan 194 000 euroa. Miksi tuo luku on niin pieni? Koska että kasvaa? Mitä pitäisi tapahtua, että Irlannin pihvikarjan vienti kasvaisi Yhdysvaltoihin? Minister, Hyvä ministeri, minä tulen pieneltä vuoristoalueelta, jossa äh, on hyvin tärkeitä tuotteita, äh, joilla on äh, suojattu alkuperämerkintä, juustotuotteita. Minä olen vakuutunut siitä, että meidän pienet tilamme tulevat häviämään T-tipin suhteen. Nyt kun olemme kauppakomissaaria kuulleet, olemme kuulleet, että Yhdysvallat eivät mm, halua lähentyä kovinkaan paljon maatalouden alalle. Te olette kertoneet liian vähän kloonauksesta. E, Euroopassa tätä tekniikkaa ei toivota ja olisi mielelläni teiltä kuullut, aiotteko merkitä e, elintarvikkeena, pysytäänkö tunnistamaan, että elintarvikkeissa ei ole kloonattua eläintä käytetty vai näkyykö tämä vain kantakirjoissa ja äh, haluaisin kysyä teiltä myös, kuinka suuri osa ähm, teidän äh, tiloistanne on luomutiloja äh, ja onko niillä suuri merkitys teillä. Meillä puhutaan hyvin paljon eläinten hyvinvoinnista ja eläinsuojelusta ja se ei oikein sovi mielestäni yhteen TTIP-neuvottelujen e kanssa. Yes, thank you, Chair. Thank you very much, uh, Secretary. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos ministeri. Minua kiinnostaa teidän maatalouslainsäädäntö FAMBIL, joka keskittyy riskihallintaan enemmän. Miksi te muutitte politiikkaanne? Ja minkälaisia budjettivaikutuksia sillä on? Käytettekö enemmän rahaa tutkimukseen ja innovointiin? Ehkäpä myöskin maaperän laatuun ja muuhun tällaiseen. Ja mitkä olisivat TTIPin vaikeat osat? äh, mitkä olivat Tyynnemeren sopimuksen vaikeat osat ja mitä Tyynnemeren neuvottelusta voisi oppia TTIPin suhteen. Kiitos. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, eh, minister, ik wil zeggen, ik merk... Eh, Kiitokset. Niin, minun täytyy huomauttaa, hyvää kutsuvierasta, että Teidän lähestymistapaanne oli oikein mukava. Ajattelin, että täällä enemmän arvostelisin asioita, kun puhun hedelmä- ja vihannespuolta ja karjantuotantoa ja niin poispäin, ja varsinkin sitten TTIP-asioista. Mutta nyt te kuitenkin olette no, tässä yllättänyt minut, koska olette huolehtinut maanviljelijäperheiden tulevaisuudessa taas sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa ja vielä Aasiastakin olette tässä maininnut meidän kannaltamme merkittävää on juuri se, miten, toi, miten voimme toimia päättäväisesti ja miten me voimme sitten poliitikkoina olla varmoja siitä, että varat päätyvät maanviljelijöiden pöytään. Minä en sinänsä vastustaisi TTIPtä, jos se voisi sen taata. Merci, président, monsieur le secrétaire. Kiitos, puheenjohtaja, herra ministeri. Nämä on 7 miljardia 2059 ja on 73,5 miljardia, eli OGM lisäkäyttö ei ratkaise ongelmia. Meidän täytyy löytää toinen lähestymistapa. Ja toivottavasti ovat kuitenkin ihan vaikeammassa asemassa. Minä pidän Yhdysvaltain pragmatismia tervetulleena. Tutkimallinen fanbille, jossa apu erotetaan tuotannosta ja pyritään tukemaan maatalouden tukia, ja että Etelmät vastaavat sitten meillä on 500 miljoonaa euroa vaarassa. Mutta teillä on sosiaaliapua, sosiaaliturvaa, eli se maailman kapajärjestön vieressä laatikossa, että olette älykkäämpiä. Minä pelkään teetippiä, Mä sanoin, että tämä maatalous on viimeinen, ja se on muuta, johon kaikki muut vaikuttavat. Minulla on selkeä kysymys, joka liittyy naudan lihalta sanoi, että, että pyörimme saman arvoisjärjestelmiin Onko meillä joku yhteinen normi, joka on meille vaarallista? Onko meillä asiantuntijaryhmä, joka pyrkii siis lähetään näitä ää, normeja? Mikä olisi, kumpi teitä enemmän viettäisi? Niin, kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluan tota, tervetulleeksi Yhdysvaltojen maatalousministerin. Se on suuri kunnia, että äh, tulitte tänne tänään. Minun kysymykseni äh, on sellainen, että sitä on jo vähän käsitelty, mutta ehkä minun täytyy hiukan sitä tarkentaa. Te sanoitte, että ei ole mahdollista, että meillä on kaksi äh, samanlaista, kahdet samanlaiset markkinat, meillä pitää, tai että meillä on täysin samanlaiset järjestelmät, ja nostitte esiin joitakin periaatekysymyksiä, esimerkiksi tämä ennaltaehkäisyperiaate Euroopassa ja taas tämä riski lähestymistapa Yhdysvalloissa, maantieteelliset mm, merkinnät. Wall Street Journalin otsikko jäi mieleeni. Siinä sanottiin, What's more American than Parmesan cheese? Mikä on sen amerikkalaisempaa kuin parmesaani? Tässä näkyy Yhdysvaltojen ja Euroopan lähestymistavan ero. Nyt haluan esittää teille kysymyksen. Puheenvuorossanne sanoitte, että voitaisiin tehdä jonkinlainen yhteys tavaramerkkien ja maantieteellisten merkintöjen välillä? Eikö meillä voisi olla jonkinlainen automaattinen järjestelmä, jonka avulla kaikki maantieteelliset merkinnät muuttuvat tavaramerkeiksi Yhdysvalloissa? Pan poseł Bogowicz. Hvala za besedo. E, Bogowicz, olkaa hyvä. Prisotnost, spoštovani minister. E, niin, kiitokset Tästä jo puhuittekin Yhdysvaltain ja eurooppalaisen maanviljelijän välisistä eroista. Euroopan tilat ovat kymmenen kertaa pienemmät kuin keskikoko tila Yhdysvalloissa. Myös tekniikka muuttuu, hormonit, antibiootit, kaikenlaiset kasvinsuojeluaineet ja tuholaismyrkyt ja sen sellaiset ovat laajalti hyväksyttyjä Euroopan, Yhdysvalloissa toisin kuin Euroopan unionissa. Euroopan unionissa keskitytään maaseudun kehittämiseen, luomutuotantoon ja niin poispäin, kun taas Yhdysvalloissa toimitaan päinvastoin ja ja ainoastaan markkinoiden toimintaan puututaan silloin, kun on kyse jostakin luonnon katastrofista. Näin voidaan tämä vetää yhteen. Jos ajattelen nyt tällaista kauppasopimusta Yhdysvaltain ja Euroopan unionin välillä, niin onko mahdollisuutta tätä valtavaa kuilua välillä me ylipäätäänkään pienentää? Me edustamme nimittäin äh, aika su- hu- huimaa kuluttajamäärää myös. Miten voimme sitten yhdistää näitä äh, Atlantin molempia puolia? Pani Hoibus. Ja, herzlichen Dank, herzlichen Dank, Herr Minister, für Ihr Dasein. Sydämestä kiitokset, hyvä ministeri, siitä, että olette täällä. Minulle kysymys liittyen uusiin jalostusteknologioihin. Meillä oli tapaaminen Euroopan komission, eh, teidän ministeriönne ja Genitech tekniikka eh, teollisuuden edustajien välillä ja eh, kuinka pitkälti olette valmiita eh, noudattamaan genitekniikka teollisuuden pyyntöjä, että näitä uusia jalostusmenetelmiä ei säänneltäisi. Uusi-Seelanti haluaa säännellä, mitä te Yhdysvalloissa haluatte tehdä. Te sanoitte, että kuluttajat ovat älykkäitä ja heidän pitää itse pystyä valitsemaan. Tiedot Yhdysvalloissa tiedäkseni ovat niin, että tähän mennessä geenitekniikkaa ei ole eh, merkitty. Täällä Euroopassa se merkitään. Tässä on mm, puutteita. Sitten sanoitte, että luomutilojen määrä kasvaa Yhdysvalloissa. Sanoitte myös, että eh, ne viljelevät geenimuunnelta viljellään geenimuunneltuja organismeja, miten suojelette luomutilojanne tältä vai pitääkö meidän sitten hyväksyä yhdysvaltaisissa luomutuotteissa tällaiset jäämät? Meillä on nollatoleranssi täällä. Kiitos puheenjohtaja, herra ministeri olen varma, että te pidätte huolta kuluttajan suojasta terveydestä ihan niin kuin mekin täällä EU-ssa. Mutta olemme nähneet, että lähestymistavat ovat toisenlaiset normit myös. Olemme myös kuulleet, että moni kysymys on vielä auki. Yhdysvaltojen pikemmin liberaali lainsäädäntö sallii GMOt, GMOt ja sitä ei pidä ilmoittaa, mikä meistä on vaara kuluttajille. Kuluttajille pitää olla oikeus tietää, mitä he syövät. Haluan tietää, haluatteko tehdä jotain muutoksia lainsäädäntöön ja merkitä GMOt. Ja sitten sitten naudanlihan tuotannossa käytetyt hormonit. Niitä ei saa viedä Eurooppaan. Ja meillä sanotaan, että Euroopalla ei ole hyviä syitä kieltää naudanlihan tuontia. Voisitteko kertoa eurooppalaisista kannoista maanmiehillenne? Uh, thank you very much. Uh interesting to listen to uh, Tom. Kiitoksia oikein paljon. Oli mielenkiintoista kuulla Tomia. Äh, keskityt erityisesti identtisesti, ei identtisiin, mutta vastaavaan. Haluaisin vain kysyä, että onko te, teidän mielestänne klooritut lihatuotteet vastaavia ei-kloorattujen lihatuotteiden kanssa? Onko GMO-tuotteet vastaavia ei-GMO-tuotteiden kanssa? Sanoitte, että me delegoimme vastuun perheemme ruokkimisesta. Jos TTIP menee läpi, niin sitten me delegoimme Walmartille, Lidlille ja Aldille, mm, Aldille ähm, ähm, meidän perheidemme ruokkimisen, eivätkä, eikä heitä se kiinnosta pätkän vertaa. E, jos sitten äh, hyväksytään jollain alueella äh, mm, päätös, että ei haluta GMO viljaa alueella. Vuonna 2005 te äänestitte sellaisen lain puolesta, että kuluttajat jollain tietyllä alueella kieltäytyisivät GMOiden viljelystä? Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, vielen Dank. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri ja mahdollisuudesta puhua kanssanne tänään. Ensin kysymys ja kommentti sitten lopuksi. Kysymykseni on vain, että te olette kuulleet erilaisista rajoista, joita Euroopan unionilla on. Millaisia rajavetoja teillä on? Mitkä ovat teidän mielestänne Yhdysvaltojen kannalta etuja, joista ei voida luopua? Äh, sitten kommentti meidän äh, alueeltamme eräs henkilö on muuttanut Iowa Fallsiin 15 vuotta sitten. Minä vierailin sillä kerran vuodessa ja olen nähnyt, miten maanviljelystä harjoitetaan Iowassa. Kaksi asiaa olen nähnyt. Amerikkalaiset maanviljelijät ovat hyvin pragmaattisia, todellisia yrittäjiä. Ja toiseksi olen hyvin vaikuttunut Äh, Iowa Fallsin maanviljelijäjärjestön vaikutusvallasta. Voisimme ehkä oppia siitä jotain täällä Euroopan unionissa. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia hyvä ministeri. Niin, kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia ministeri äh, hienoa, että olette täällä tänään. Täällä Euroopassa meillä on hyvin korkeat eläinsuojelustandardit ja uskon, että nämä standardit seuraavien vuosi ja vuosikymmenten aikana tulevat parantumaan entisestään, koska Euroopan, kulut, Euroopan kansalaiset eivät katso pelkästään elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, vaan myöskin tuotantomenetelmiä. Yhä useammat ihmiset eivät halua sellaisia tuotteita lautaselleen, joissa eläimet ovat kärsineet. Korkeat eläinsuojelustandardit vaikuttavat myös tuottajahintoihin. Tämä tarkoittaa, että eurooppalaisilla viljelijällä on kilpailuhaitta. Minä voin maanviljelijöitä hyvin ymmärtää, jos he ovat huolissaan TTIPistä, koska äh, lopujen lopuksi halpa hinta lyö itsensä läpi. En usko, että kuluttajat ovat riittävän kauaskatseisia, joten äh, kysymykseni kuuluu, mitä ole, mieltä olette siitä, jos eurooppalaiset eh, eläinsuojelustandardit otettaisiin käyttöön Amerikassa, se hyödyttäisi amerikkalaisia eh, tuotantoeläimiä ja vähentäisi vastustusta täällä Euroopassa teetipiä kohtaan. Thank you very much, Chair. Thank you very much, Kiitos, ministeri, että tulitte tänne. Meillä on kaksi TTIP-aiheista kysymystä. Ensinnäkin TTIPissä eivät neuvottele ainoastaan valtiot, ainoastaan Yhdysvallat ja EU. Kysymys on myös siitä, että yleinen mielipide hyväksyy sen, mistä sovitaan. Mikä olisi vaikeinta suurelle yleisölle luopua, mikä olisi helpointa hyväksyä Yhdysvalloissa? Tänne kysymykseni EUssa olemme kovasti hyvin perillä antibioottiresistenssistä. Ja olemme vähän huolestuneita Yhdysvaltojen runsaasta antibioottien käytöstä. Haluaisin kuulla, miten tartut tuohon pelkoon ja miten tuohon ongelmaan. Kiitos. Pani Obrigada, Sr. Presidente. Ah, Sr. Ministro, seja bem vindo Kiitokset, niin tervetuloa tänne Euroopan unionin parlamenttiin edustamaan Yhdysvaltojen maatalousministeriötä. Tämä on oikein hyvä hetki keskustelua, keskustella asiasta. En tässä nyt ryhdy ennustamaan tulevaisuutta sen enempää, mutta voit kuitenkin huomauttaisin, että varmasti alkuperämerkinnöistä ja maantieteellisistä merkinnöistä syntyy hankaluuksia. Jos niistä ei päästä sopimukseen, niin parlamentti ainakin sitten tyrmää koko sopimuksen maantieteellisistä merkinnöistä jo muutaman sanan sanoittekin. Puhuitte siitä, että meidän täytyisi luoda siitä vastaavan tyyppinen järjestelmä, vastaavanlainen toimi. Mitä tämä oikeastaan sitten tarkoittaakaan? Siis TTIPn sisälle vai jossain muussa yhteydessä? Ja vielä sitten alkuperämerkinnöistä. Tämä on merkittävää Portugalin kanssa. Porton, Portugalissa nimittäin Porto Viinit ja Madeiran ö, myös ovat niin olennaisia asioita. Eli tätäkin koskisi sitten tällainen vastaava paralleelijärjestelmä. Kiitos ministeri. Kaksi kysymystä. Kun tarkastelemme uutta maatalouspolitiikkaan, ja näemme, miten päättäväisesti maanne neuvottelee kauppasopimuksia, voi kysyä, oletteko sitä mieltä, että Marrakeshin sopimus on rauennut? Tämä maailman kauppajärjestöjä koskeva sopimus. Ja sitten toinen kysymys teillä onko mahdollista ää, saada neuvottelut loppuun ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja? Ja miten tämä vaikuttaa neuvotteluihin? Paul Wojciechowski. Wojciechowski. Dziękuję bardzo Panie Przewodniczący. Chciałem e, poruszyć sprawę, którą... Kiitokset puheenjohtaja. Niin, muutama sana siitä, mihin Petir jo täällä viittasikin puhuessaan geenimuunnelluista tuotteista. Pikkuhiljaa tilanne saattaa olla muuttumassa myös Euroopan unionissa, mutta varotoimia on valtavat määrät ja me annamme jäsenvaltioille mahdollisuuden kieltää GMO-tuotannon alueellaan. Yhdysvalloilla on täysin toisenlainen linja ja siitä kysymykseni herääkin. Yhdysvalloissa millä tavalla oikeastaan tieteelliseen tietoon suhtaudutaan. Myös yhdysvaltalaiset tiedemiehet ovat esittäneet tästä kriittisiä kannanottoja. Me olemme järjestäneet täällä parlamentissa myös, myös seminaaria asiasta ja myös yhdysvaltalaisia tiedemiehiä kuulleet ja he ovat sanoneet, että kyllä GMO-tuotteet ovat vaarallisia. Eli millä tavalla tähän nyt sitten suhtaudutte? Kiitokset. Kiitokset Jakkalinovski. Pani, Panie ministrze, bardzo krótkie pytanie. E, kiedy e, nastąpi publikacja nowych Kiitos. Między innymi Polska zostanie dopisana do listy. Koska nämä uudet astukset astuvat voimaan? Jolloin pu- mikä jälkeen Puola voi viedä omenoita Yhdysvaltoihin muun muassa. Meille lupailtiin tällaista listaa tämän vuoden aikana, mutta koska niin käy? Mitkä mielestäni ovat e, pientuottajia? Mitkä on, mikä on pientilallinen teidän määritelmänne mukaan? Minkälaista maankäyttöpolitiikkaa teillä on, maankäytön suunnittelua on 10-12 vuoden syklillä. Olemme puhuneet jo geenimuunnelluista lajikkeista, olemme puhuneet standardeista, normeista, jotka tiede on hyväksynyt. Nähtäväksi jää, mitä Yhdysvaltojen ja Euroopan neuvottelussa tapahtuu, mutta tämähän on globaali ongelma. Meidän pitäisi löytää uusi lähestymistapa. Mikä teistä on maatalouteen liittyvistä kysymyksistä vaikein TTIPissä? Well, there have uh, obviously been uh, a number of questions asked, and I'll... No niin, täällä on kysytty aika moinen joukko kysymyksiä ja pyrin vastaamaan niihin, mitä nopeiten. Tässä on hyvin tärkeitä kysymyksiä tullut esille. Ensiksi, miksi me emme käsittele SPS-asiassa koko Yhdysvaltoja kokonaisuutena, ja tämä on hyvin yksinkertaista koska jos ajattelemme lintuinfluenssa-asiaa esimerkiksi, kun se iski Yhdysvaltoihin, niin 25 osavaltiota joutui, 29 osavaltiota joutui siitä kärsimään, ja sitten oli taas puolet, jotka eivät siitä joutuneet kärsimään. Ja unionia katsotaan sitten kokonaisuutena. Jos yhdessä jäsenvaltiossa on ongelma, niin sitten kaikkien muidenkin jäsenvaltioiden täytyy kärsiä seurauksista me, meidän mielestämme se ei ole kovinkaan reilua niille, jotka eivät ole joutuneet jonkun sairauden tai jonkun ongelman kouriin. Ja siitä syystä toimimme näin, näin me teemme näin myös sitten ö, naudan liha-asioiden kanssa ja mar- Yhdysvaltain markkinoille. Alankomaat ja muun muassa Lieto ovat ponnistelemassa nyt pääsemään ja yhteistyötä teemme. Eli meillä jos on kyse jostain tautitilanteesta, niin meidän mielestämme meidän tapamme toimia on reilu to, ta, tapa toimia. Meidän mielestämme Virginian osavaltion ei tarvitse sitten kärsiä vaikka lintuinfluenssaseurauksista, jos jossakin ö, tuhansien mailien päässä ajovassa joku ö, tautitapaus on havaittu. Ja sitten esitettiin kysymys myös sitten TTIPstä ja sitten Irlannin naudanliha-asiasta. Totta, minä nyt sitten tutkailen tätä siitä näkökulmasta, että me kyllä tiedämme, missä vaiheessa TTIPssä nyt ollaan menossa. Ja tuo nykyinen TTIP otettiin käyttöön ja siinä puhuttiin muun muassa tietynlaisista sanktioista. Ajatuksena oli se, että me tarjoaisimme mahdollisuuden myös ottaa käyttöön naudanlihasääntöjä Yhdysvallat on tässä pikkuhiljaa sitten hyväksynyt muiden maiden suunnasta näitä tuotteita. Eli tilanne on nyt toisenlainen kuin monta vuotta sitten. Ja minun käsitykseni olisi siis se, että me pääsisimme nyt siihen edes siihen sille tasolle, jo, jossa on maailman kauppajärjestössä päästy ja sitten katsotaan, mitä sen jälkeen tapahtuu, kunhan tuohonkin pisteeseen asti on päästy. On hyvin vaikea sanoa nyt tässä vaiheessa sen enempää asiasta. Sitten minulta kysyttiin myös sitä, mitä päättää nämä maanviljelyslainsäädännön kustannukset oikeastaan ovat Yhdysvalloissa. Ei ole ollut aikaisemmin kovinkaan tarkkaa käsitystä tästä asiasta ja siksi olemme luoneet tällaisen uuden järjestelmän, esimerkiksi maissinviljelijöille omanlaisen järjestelmänsä ja niin poispäin. Tätä on joka tapauksessa ollut vaikea hallinnoida ja meidän on ollut tehtävä uudistuksia tarjota, tarjotaksemme apua siinä vaiheessa, kun apua todellakin tarvitaan, mutta ei liikaa enempää apua kuin tarvittaisiinkaan. Ja meidän talousarviossamme on sitten säästöjä tullut maatalouspolitiikassa suhteessa edeltävään aikaan. Eli meidän tutkimus, talousarviomme ei välttämättä ole kasvanut sen enempää, mutta sitten olemme paremmin onnistuneet jakamaan tehtävän yksityisten ja julkisesti rahoitettujen tutkimuslaitosten välillä ja näin yksityinen sektori on tuottanut tutkimukseen lisää, lisää kymmeniä miljoonia dollareita viime aikoina. Ja näin sitten meillä on, kun meillä on suuria haasteita ollut edessämme, niin meidän todellakin täytyy katsoa sitä, miten me voisimme rohkaista poliitikkoja todellakin nyt myös maatalous talousarviota hoitamaan järkevämmin, koska tulevaisuudessa meillä on ilmasto-ongelmaa, meillä on kasvinsuojatautiongelmaa entisestään enemmän ja vesi, veteen liittyviä ongelmia ja niin poispäin. Ja näihin me tarvitsemme sitten myös tutkimusta paljon enemmän, joten siihen täytyy kiinnittää huomiota kaikissa maissa maailmanlaajuisesti entistä enemmän. Siis tutkimusbudjettia täytyy kasvattaa kaikkialla. Ja sitten minä jäin miettimään sitä kommenttia, että täällä mietitään Euroopassa enemmän maaseudun kehitystä, mutta ei Yhdysvalloissa alkuukaan. No maailman, maaseudun kehittäminen on kyllä merkittävää minullekin. Minä olin, kasvoin suuressa kaupungissa, Pittsburghissa, enkä missään maaseudulla sinänsä. Ja sitten Ajovassa tapasin vaimoni ja menimme pieneen kaupunkiin asumaan ja siellä sitten tapasin 80-luvulla paljonkin maanviljelijöitä, jolloin maanviljelystalous oli kovassa muutoksessa ja monet maanviljelijät silloin kärsivät monestakin asiasta. Sitä kokemusta en koskaan tule unohtamaan. Minä opin arvostamaan kovasti maata viljeleviä ja sen, miten syvästi he ovat, mikä aina syvä suhde heillä on tuohon työhönsä. Ja minä haluan myös kehittää taloudellisia mahdollisuuksia maaseutualueella. Haasteet ovat juuri siinä, että kun me tehostamme maanviljelystä, niin me olemme siirtyneet siihen tilanteeseen, että kun aikaisemmin 90 prosenttia maataloustuotannosta kattoi koko, Euroopan, koko Yhdysvallat, niin nyt tilanne on sitten täysin toisenlainen ja näin on tullut tällaista täydentävää taloutta. Ja meillä on siis tuotanto ja maaviljely, joka on edelleenkin merkittävimmässä osassa sitten on tuo paikallinen elintarvike- ja ruokatoiminta, joka on pk-yritysten kannalta merkittävä, ja sitten nämä maaseudu, maaperän suojelutoimet ja monet muut suojelutoimet, myös voisipolitiikka ja sen sellainen kuuluu tähän, ja sitten myös uudet markkinamahdollisuudet syntyvät tästä maaseudun kapasiteetin puolelta ja myös me uskomme, että myös vihreään infrastruktuuriin on järkevää sijoittaa ja maanviljelijät voivat näin kasvattaa tulojaan myöskin. Tämä on mm, taloutemme yksi perusta ja sitten vielä se, että me voimme käyttää näitä jätteitä myös hyväksi maataloudessa. Energiaa luoda myös ja myös sitten pyrkiä korvaamaan nuo kemikaalit esimerkiksi. Eli juuri tuo luonnonmukaiseen tuotantoon perustuvat ajatukset ovat leviämässä ja me myös pyritään, pyrimme välttämään karjataloudesta tuotuja jätteitä ja ruoantuotannosta syntyviä jätteitä sen enempää. Se on nyt monen sadan miljardin dollarin talouspotti Yhdysvalloissa ja se varmasti muuttuu, eli juuri nämä biopohjaiset talouden muodot kasvavat ja luovat uusia työpaikkoja myös tietenkin. Eli todellakin kyllä meillä on tällainen maaseudun kehittämiselementti omassa yksikössämme ja siihen sitten päivittäin puutumme, koska todellakin minä kiinnitän huomiota pienkaupunkien toimintaan, vaimoni tulee pienestä kaupungista muun muassa ja, ja, ja, ja, ja pienistä kaupungeista. Minutkin on valittu tähän tehtävään, joten kyllä minä sinänsä tuen myös tätä puolta. Paljon kysymyksiä on esitetty myös sitten merkinnöistä. Ja nyt tällä hetkellä meillä on tämä ei-GMO-merkintä ja sitten me, siitä me olemme luoneet tällaisen järjestelmän jolla tuottaja voi sitten, jonka tuottaja voi merkitä omaan, laittaa omaan tuotteeseensa Totta kai meillä on myös tuo luomumerkintä, sitä Yhdysvaltain maatalouspuolelta on myös tuettu paljonkin. Ja kongressissa Yhdysvalloissa käydään keskustelua siitä, että voitaisiin käyttää tätä uutta koodia, viivakoodia esimerkiksi, ja näin tällaista käsitettä, Tätä tällaista koodia voitaisiin käyttää, jotta se voitaisiin skannata ja sitä voisi vaikkapa älypuhelimella sitten käsitellä ja saada tietoa tuosta tuotteesta enemmän tämän ja sai erityisesti sen, että tuotteessa saattaa olla GMO-pohjaisia ainesosia. Ja jos me, me haluaisimme luoda tällaisen nollatoleranssijärjestelmän ja nämä testijärjestelmämme ovat entistä täsmällisempiä. Ja nyt sitten katsomme, mahdollisesti jonkunlainen kynnys täytyy kuitenkin ottaa käyttöön näissä GMO-asioissa ja sitten meillä sitä ministeriössä tietysti mietitään vieläkin. Mutta kuluttajien on syytä tietää, ovatko he ostamassa jotakin luomutuotetta tai sitten sellaista, mikä ei ole luomutuote, tai sitten tuotteessa on paljon GMOita tai sitten vähemmän GMOita. Tätä testijärjestelmää olemme nyt sitten käymässä läpi. Ja sitten me kysyttiin meidän meidän raja-arvoistamme näissä neuvotteluissa myöskin tuskin te ilahtuisitte siitä, että minä kertoisin, mitä ne ovat. Minä, meillä ei välttämättä niitä edes ole juuri paraikaa ko, kovinkaan tiukasti, mutta vaikeita kysymyksiä neuvotteluissa tietysti on, ja niistä muut, muutama on tullut esille. Juuri maantieteelliset merkinnät, se on erityisen vaikea asia. Meillä on maanviljelijöitä, esimerkiksi Ajovassa, Wisconsinissa, Kaliforniassa ja niin poispäin, jotka tuottavat juustoa. Ja he ovat sitä mieltä, että he voivat käyttää tätä geneeristä käsitettä, parmesaania tai mitä tahansa. Heidän mielestään he voivat käyttää näitä, koska he ovat käyttäneet niitä jo iäisyyksiä pitkät ajat. Ja täällä taas Euroopassa ollaan sitä mieltä, että näitä käsitteitä pitäisi käyttää ainoastaan juuri tietyn prosessin kautta tuotettujen tuotteiden kautta. No mi- miten tässä sitten pitäisi määritellä se, onko tämä tietty alue nyt kyseessä ja sitä tiettyä prosessia käytetty, mutta jos samaa prosessia käytetään muualla. Sitten toisaalta mietitään sitä, onko tätä termiä käytetty sitten taas niin laajalti, niin pitkän aikaa jossain muualla, että siihen se sitten jo on markkinoilla hyvin tunnettu nime, nimi, eli voitaisiinko jollakin tavalla nyt sitten hoitaa tämä ongelma niin, että tuo varsinaiselta kyseiseltä maantieteelliseltä alueelta tuo tuo tuote olisi selvemmin erityisesti merkitty, mutta ei estettäisi sitten jotain muuta, joka on tuottanut samaa tuotetta jollain muulla seudulla eh, käyttämästä tuota samanlaista käsitettä. TTIPssä jota, josta nykyisellään on keskusteltu jo näistä maantieteellisistä merkinnöistä, ja nykyneuvotteluissa on sitten tarkoitus pyrkiä laatimaan tätä maantieteellisten merkintöjen ongelmaa, joka todellakin on varsinainen ongelmavyyhti. No, tässä minulla on koko paperi täynnä kysymyksiä. Minä nyt vastaan niihin vähän hyppien No, totta kai vaalit ovat merkittävät. Uudella Yhdysvaltain presidentillä saattaa olla vähän toisen tyyppiset näkemykset kuin nykyisellään. Minä arva, arvioisin, että usein president, useat presidenttiehdokkaat, jotka todennäköisesti sitten tulevat, saavat nimityksen puolueeltaan ja sitten osallistuvat tähän kilpailuun, niin, tai siis vaaleihin, niin todennäköisesti tätä kauppaa tukevat kuitenkin Tietysti joistain kohdista he ovat toista mieltä, eivätkä välttämättä ole kaikista asioista kauhean ilahtuneita, mutta uskoisin, että suurin, käytännössä kaikki ehdokkaat kuitenkin tukevat kauppaneuvotteluita ja kauppaa ylipäätään samalla tavalla kuin Euroopassakin, niin monet ehdokkaat ovat tästä asiasta hyvinkin vahvasti, vahvoja kantoja esittäneet. Jot, ja jotkut maanviljelijäjärjestöt ovat todellakin osallistuneet tähän hyvinkin vahvasti, samalla tavalla kuin täällä unionissakin ja suurimmat maanviljelijäviran järjestöt todellakin tukevat kauppaa Yhdysvalloissa. Ja yksi haasteista meillä Yhdysvalloissa on se, että välttämättä tähän mennessä ei ole onnistuttu kovinkaan paljon kertomaan siitä, mitä TTIP oikeastaan tarkoittaa, miten se vaikuttaa, e, miten se vaikuttaa esimerkiksi työpaikkoihin ja se että hyvin monet pienet yritykset, kun ne haluaisivat ottaa viisi 10, 15 uutta työntekijää, niin nämä pienet uutiset eivät koskaan pääs, päädy ö, uutisotsikoihin, ainoastaan nämä suuret 300 ö, numerot pää, pää, päätyvät sitten ö, uutisiin. Eli tässä täytyy miettiä, onko tässä nyt sitten tehty oikeaa tietä, tie, työtä tiedonvälityksessä minä uskon, että tässä tulevien puolen vuoden aikana todellakin kautta maan pyritään nyt sitten välittämään tietoa tästä kauppasopimuksesta. Sitten täällä on kysytty myös hedelmä, hedelmistä. Tästä on teksti valmisteilla minun osastossani ja varmaan pikapuoliin sitten asiaa etenee. Ja sitten tuo ruokaturvallisuusasia, se on tietysti hyvin merkittävä asia, kokonaisuus, ja me olemme uudistaneet lainsäädäntöämme Yhdysvalloissa on 50 eri virastoa, jotka jollain tavalla vastaavat ruokaturvallisuudesta. Ja me haluaisimme, että olisi vain yksi tällainen virasto käynnissä. Me olemme pyrkineet tällä uudella ruokaturvallisuuslainsäädännöllämme eh, nyt eh, tämän FDIin tyyppisen järjestelmän luomaan 80 prosenttia ruokatuotteista sinne kuuluisi. Ja sitten taas tämä toinen yksikkö käsittelisi karjataloutta ja niin poispäin. Eli jos ostaa pizzan Yhdysvalloissa, ja siinä onkin vain juustoa, niin sitten se menisi tälle toiselle virastolle, ja jos siinä on peperonia, niin sitten se meneekin USDA-virastoon. Ei siinä ole kovinkaan paljon tolkkua havaittavissa. Ja me pyrimme sitten toimimaan niin, että me vähän yhdistäisimme näitä ohjelmiamme, koska FDI on vastannut ruokaturvallisuusasioista sitten, kun jotakin ongelmia on tapahtunut, ja USDA pikemminkin on ennaltaehkäissyt näitä toimia. Ja tällä tavalla pyrimme nyt sitten ohjailemaan tätä, järkeistämään tätä koko toimintaa ja näin viimeisimmät muutokset sitten testattaisiin ja jos ongelmia syntyy, niin niitä voitaisiin sitten korjata. Joka tapauksessa ruokaturvallisuusuudistus on kyllä nyt käynnissä. Jossain vaiheessa olisi sitten helpompi kuitenkin luoda näiden näistä kahdesta virastosta myös yksi virasto jossain vaiheessa. Ja totta kai on tärkeää se juuri, että nämä ovat vastuullisia ruokaturvallisuusasioissa täytyy nopeasti pystyä jäljittämään erinäiset ongelmat, kun meillä on niin monta sataa miljoonaa kuluttajaa. Jos ongelmia tulee, niin totta kai mahdollisimman nopeasti täytyy toimia. toimia. Ja sitten eläinten hyvinvoinnista ja kestävyydestä. Me, meillä, me otamme huomioon tämän yhteiskunnallisen puolen, eli hyvinvoinnin ja sitten taloudellisen kestävyyden ja myös luonnon kestävyyden. Tässä erityisesti otetaan nämä kaikki kolme osapuolta mukaan ja sitten niihin tarvitaan myös varoja, koska voi olla hieno järjestelmä olemassa, mutta ei siihen sitten ole, ole varoja. Ja sitten myös äh, meidän käsityksemme on se, että miten me voisimme luoda kestävyyttä kaikille näille aloille. Eläinten hyvinvointipuolella me olemme tekemässä työtä saavuttaaksemme kansainväliset standardit ja avoimu, avoimesti toimimme kylläkin. Ja uskon, että tässä toimitaan vastuullisesti ja myös markkinat ovat kiinnittäneet huomiota tähän entistä enemmän. Vasta vaatimukset ovat kovat, joten me siihen pystymme, pyrimme muuttamaan, vastaamaan ja myös ravintolat ja pikaruokalaketjut ovat muuttamassa politiikkaansa ja toimintaansa näistä vahvistuneista. Ja sitten vielä minä kiinnittäisin huomiota siihen, että meillä ei ole ehkä nyt aikaa tähän äh, esille ottamani asian sen enempää, mutta kuitenkin kiinnitän huomiota siihen äh, näihin biopolttoaineisiin vielä. Eli täällä te tuette näitä biopolttoaineita ainoastaan silloin, kun ne on tuotettu kestävästi. Me uskomme, että vaikkapa kestävästi tuotetut soijapavut, vaikka ne ovankin toimitettu, tuotettu toisella tavalla kuin täällä Euroopan unionissa, niin lopputulos on kuitenkin sama. Eli tämä on ikään kuin vastaava järjestelmä, vaikka ei täysin samanlainen ja identtinen järjestelmä. Eli meidän täytyy nyt miettiä sitä tavoitetta, mihin tavoitteeseen me haluamme päästä. Ja täytyykin todellakin pureutua siihen, onko ainoastaan yksi yksi ainoa keino päästä näihin tavoitteisiin, vaiko mahdollisesti useampiakin keinoja? Voidaanko siis luoda tällainen vastaava, vastaavuusjärjestelmä, ja kun TTIP-neuvottelut etenevät, niin tästä on taatusti pitkälti keskustelua, eli mihin me yritämme pyrkiä, mikä on meidän tavoitteemme, ja onko ainoastaan yksi ainoa tapa toimia. Ja tässä nimenomaan esimerkiksi nyt nuo maatieteelliset merkinnät, onko se ainoa tapa toimia vai voitaisiinko tuo tavaramerkkipuoli ottaa tähän mukaan, voitaisiinko näitä asioita jollain tavalla yhdistää toinen toisiinsa saman tavoitteen saavuttamiseksi. Sitten puhuitte myös, tai kysyitte tästä pienen viljelijän määritelmästä 2,2 miljoonaa maanviljelijää meillä on ja kuka tahansa, joka tuottaa tuhannen dollarin edestä tai enemmän dollareiden edestä sitten myytäviä tuotteita. Tämä on aika laaja määritelmä, 2,2 miljoonasta 1,3 miljoonaa suurin piirtein tuottaa suuri, noin alle 10 000 dollaria eli suuri osa meidän maanviljelyksi määrittelemistämme oikeastaan kuuluvat juuri tuohon, eli kyse on alle 10 tuhannesta, eli eh, he eh, vievät näitä pienille paikallisille markkinoille myytäväksi ja pieniin paikallismyllyihin jauhettavaksi ja niin poispäin. Ja sitten 700 000 tuottajaa, yli 10 000, mutta alle 25 000 dollaria. Ja he ovat niitä, joita Yhdysvalloissa ajateltaisiin perheyrityksinä, tällaisina pieninä tuottajina, sellaisia, jotka joita siis Yhdysvalloissa pidettäisiin perheviljelijöinä. Ja näitä on sitten jotakin 200-300, ja sitten on 2 ja 300 000 sellaisia, jotka tuottavat ylös yli 25 000 dollaria su, laaja, laajaa, suurempia, suurempien tilojen tuottajia, mutta määrä on sinänsä aika pieni osa, eli suurin osa on juuri tällaisia pieniä ja keskikokoisia tiloja Yhdysvalloissa tai tuottajia Yhdysvalloissa ja on kyse sitten alle 10 000 tai alle 25 000, niin heidän puolisonsa usein myös työskentelevät maa, tila, tuolla maatilalla. Ja näin sitten, jos ajattelemme, mistä voitaisiin saada uusia tiloja tai, tai tuoloja tai uutta työntekijämäärää, meillä on nyt se tilanne, että nuoret, jotka katsovat isänsä ja äitinsä raatamista maatilalla, eivät välttämättä ole kovin innostuneita enää siitä työstä. Ja sitten vielä lopuksi viimeiseksi ottaisin esille nämä luomutuotteet ja sitten GMO, miten ne yhdessä oikeastaan selviävät Yhdysvalloissa. Tätä keskustelua on äh, ryhdytty käymään meillä RC21 ryhmässä Yhdysvalloissa. Siellä on Yhdysvaltain maanviljelijöitä, GMO-tuottajia, luomutuottajia, erilaisia ammattiliitojen edustajia ja niin poispäin. Ja mietitään sitä, miten luomutuotanto ja sitten GMO-tuotanto todellakin voi pärjätä yhdessä tuottajien täytyy ymmärtää myös, mitä naapurit tekevät, yrittäjien täytyy, jalostajien täytyy ymmärtää, mitä tehdään ja mitä, minkälaisia metodeja voidaan käyttää, milloin siemenet pitää mm, sitten kylvää ja niin poispäin. Ja sitten täytyy miettiä myös sitä, että tarvitaan luomutuotannon puolella erilaisia riskinhallintajärjestelmiä kuin GMO-puolella ja minkälaisia korvausjärjestelmiä voidaan sitten tarjota luomutuottajille, jos ongelmia syntyy. Ja tietysti sitten tuo tutkimuspuoli. Tutkimusta todellakin on tehty ja aika kiinnostavia Tuloksia on saatu aikaan ainakin muutamien tuotteiden osalta ja sitten on te- tehty myös luomutuottajien piirissä kysely, siitä, kysely GMOista ja nämä vastaukset ovat olleet aika vähäisiä siitä, kuinka paljon GMO-tuotteita on käytetty. Noin 25 000 ihmistä on luomutuottajan virallisen statuksen saanut Yhdysvalloissa, eli nämä on luut ovat aika vähäisiä. Tässä on sitten kyllä tuo identifiointiprosessi kyseessä ja täytyy vastata tietynlaisiin vaatimuksiin. Eli 25 000 on tuo ympäripyöräarvioluku. arvioluku minä olin vuonna 2005 sitten kuvernöörinä, enkä silloin puuttunut tähän, tähän mainitsemaan tutkimukseen ja, ja kyselyyn, joten voin ottaa kyllä selvää, mitä silloin oikeastaan tapahtui vuonna 2005, jos haluatte, mutta en tiedä siitä sen enempää, ja varsinkaan tämä Wall Street Journalin tiedot, joihin viittasitte, en tiedä siitä sen enempää, mutta sanon vain sen, että hetki voivat joskus olla väärässä. No niin, e, ja sitten uskoisin vastanneeni öö, nyt suurimpaan osaan kysymyksistä ja tämä on ollut oikein öö, mukava keskustelu kanssanne täällä. Meillä oli niin paljon kysymyksiä, niin monenlaisia. Wyrazem podziękowania. Haluaisin kiittää sinua. Ja nämä uploadit ovat kiitos siitä, mitä sanoit. Palaisin siihen, mitä sanoit alussa. Jos oikein muistan, että ihmiset eivät ymmärrä Yhdysvaltojen maataloutta hyvin, erityisesti ulkomailla. Tuo on tärkeä viesti. Mekin saamme joskus sellaisen vaikutelman, että meidän maataloutta ei ymmärretä hyvin ulkomailla. Ihmiset tietävät, että jotain Euroopassa tapahtuu, mutta maatalous on niin erikoinen oma lajisensa, etteivät ihmiset sitä oikein ymmärrä. Kun puhutaan ruoan turvallisuudesta, TTIPin pitäisi olla eturintamassa. Meidän pitäisi yhteisöllistä maatalouden kysymyksiä, jotka kuitenkin laajalti ymmärretään ja tehdä näin maapallotasolla. Sitä globalisoitumassa on kysymys. Näin tapahtuu esimerkiksi rahoitusalalla. Näin täytyy tapahtua maatalossakin. Me tarvitsemme jonkun verran julkisen sektorin osanottoa, koska maatalous ei ilman sitä pärjää. maataloudessa, työ, tuotannon taso riippuu esimerkiksi ilmastotekijöistä. Tällaisia asioita täytyy miettiä. Meitä saattaa olla 10 miljardia maapallolla vuonna 2050. Ja jos Aasian keskiluokkaan valkoisen, kulutus kasvaa, niin meillä on ongelma. Meillä tulee vesiongelmia ja tällaista maan ahmimista, tuotantomaan kahmimista ja sitten ilmastonmuutoksen aiheuttamia ongelmia. Kaikki nämä ovat taakka, mainittava taakka maataloudelle. Joten meillä on hyvin samanlaiset näkemykset asioista. Kuunneltuani teitä, herra ministeri, saattaisi ajatella, että Euroopan maatalous on hyvin lähellä Yhdysvaltojen maataloutta, mutta minun näkemykseni on, että näkemykset erot ovat syvemmällä. Euroopan monimuotoisuus on suurempaa. Etelän maanviljely on erilaisempaa kuin pohjoisen Euroopassa kuin Yhdysvallassa. Vielä kerran kiitokset, herra ministeri. Olen varma, että palaamme siihen informaatioon, jota olet taannut meille, ja keskustelu oli oikein hyvä. Thank you again for uh, this opportunity. Puheenjohtaja, äh, kiitoksia vielä tästä mahdollisuudesta ja äh, arvostan sitä aikaa ja huomiota, jota olette minulle antaneet. Tänään kaksi asiaa lopuksi. Yksi, e, Euroopalla on todella hyvä maine. Eurooppalaisilla maanviljelyillä ja tuotteilla on äh, hyvä maine. Se on korkea lisäarvo. Se on sellainen lisäarvo, johon amerikkalaiset kuluttajat ovat niin kovasti kiinnostuneita. Siksi on niin suuri kaupan epätasavaino Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Osittain siksi, että te myytte hyvin korkealaatuisia tuotteita. Ja kysymys esitettiin, miten Eurooppa selviää tässä prosessissa. Ja se selviää siinä keskittymällä mielestäni näihin korkean Eh, lisäarvon tuotteisiin. Mm, mutta me, meistä, jotka ovat kiinnostuneita maanviljelyksestä, maataloudesta, meillä on kaksi pääongelmaa. Ensinnäkin meillä tulee olemaan suuria eh, haasteita liittyen ilmastoon ja meidän alana, ihmisinä, yhteisönä on otettava se vakavasti ja meidän on yritettävä eh, keskittyä tähän Pariisissa. Ja sitten kauppasopimuksesta. Minä olen aina ollut huolistunut tästä tilanteesta suhteessa muihin talouden aloihin, koska maanviljelijöiden määrä on varsin pieni Yhdysvalloissa. Maatalouskysymykset eivät aina välttämättä ole neuvotteluissa ensisijalla. Kyse voi olla autoteollisuudesta tai lääketeollisuudesta tai bioteknologiasta, monista muista kysymyksistä, jotka ovat erittäin tärkeitä taloudelle. Mutta se, mikä täällä aikaisemmin sanottiin, jos me emme tue maanviljelijöitä ja maanviljelijöitä eivät enää viljele, niin ei sillä sitten enää ole mitään merkitystä, millainen sopimus on saatu tehtyä autoteollisuudelle. Meidän täytyy varmistaa se, että johtajat – neuvottelijat kaikissa maissa ymmärtävät sen tärkeän roolin, joka maanviljelijöillä on. Ja tämä nyt koskee erityisesti minun maani väestöä. Meidän täytyy oppia kunnioittamaan maanviljelijöitä, koska me olemme antaneet tuon suuren vasteen pienelle määrälle ihmisille ja meillä muilla on sitten ollut mahdollisuus seurata unelmiamme, emmekä kiitä heitä riittävästi siitä. Vielä kerran kiitokset, herra ministeri. Uskon, että tämä keskustelu on ollut kummallekin osapuolelle kovasti hyödyksi. Ja varmasti palaamme puheenvuoroasi myöhemmin uudestaan. Nyt minuutin tauko. Thank you. Thank you.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

hivenen olemme myöhässä, joten kiiruhdamme oitis esityslistan kohtaan viisi. No, me voimme nyt keskustella sitten komission maatalouden pääosaston edustajan kanssa maatalousalan käynnissä olevista kauppaneuvotteluista. Ja tämän jälkeen nyt kun olemme saaneet kuulla siis Yhdysvaltain maatalousministeriä, niin onkin sitten oiva hetki nyt siirtyä keskustelemaan John Clarkin kanssa. Hän on maatalouspääosastossa johdossa näistä kahdenvälisistä kauppaneuvotteluista. TTIPstä puhumme Puheenjohtaja, saanko nyt vain kysyä, että lähetetäänkö tämä kokous neti, e, verkon kautta vai onko tämä suljetuin ovin järjestetty kokous? Niin, kyllä tämä väitetään kyllä verkon kautta. W takim razie oddaję panu głos. Bardzo proszę. Olkaa hyvä. Toivon, että otatte myös sitten puheajat huomioon. Well. Kiitoksia puheenjohtaja. Englanniksi on sanonta, että jos on näyttämöllä, niin ei pitäisi koskaan kilpailla lasten tai eläinten kanssa minä laajennan tätä. Ei pitäisi yrittää kilpailla maatalousministeri Vilsakin kanssa, joka piti teille erittäin mielenkiintoisen puheenvuoron tänään. Nyt ei ole kilpailla hänen kanssaan, joten tällaisen siis vaatimattomalla eurooppalaisella tavalla kerron teille lyhyesti kauppa-agendasta agri-elintarvikesektorille liittyy vetoneuvotteluihin, sitten kahdenväliset eh, vapakauppasopimukset ja kolmanneksi eh, tarve paremmin hyödyntää paremmin hyödyntää olemassa olevia kauppasopimuksia. Ja lopuksi kysymys, joka eh, herra Vilsak nosti esiin puheenvuoronsa aluksi, elintarviketulvallisuus ja kansainvälinen yhteistyö mutta aloitan eh, hiukan faktatiedoista. Eh, agri, eh, maatalouden kauppa agenda on tärkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa ja on tärkeää osoittaa veronmaksajillemme, että maatalous- ja elintarvikkeet tuovat talouskasvua eivätkä pelkästään julkisia hyödykkeitä. Ja tämä kansainvälinen maatalouden kauppa-agenda, se edistää kasvua Euroopassa, maatalouden vienti mm, tuottaa noin 2,2 miljoonaa työpaikkaa Euroopassa. Jos katsotte tuota kalvoa tuolla, niin näette, että neljättä vuotta peräkkäin olemme olleet maailman suurin viejä ja tuoja maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden suhteen. Tuossa näkyvät kaikki, mikä menee yli tuon linjan, on vientiä, kaikkien kansan alla on tuontia, joten meillä on myönteinen tase maataloustuotteiden alalla ja me emme vie pelkästään korkean lisäarvon tuotteita, me viemme myös keskitason tuotteita sitä ja sellaisia hyödykkeitä kuten viljaa. Vuonna 2015 sama myönteinen trendi jatkuu huolimatta Venäjän Äh, kiellosta vuoden 2015 loppuvaiheilla, niin meidän kasvuoletuksemme on noin 6 prosenttia tänä vuonna. Ja maailmanlaajuisesti tulevaisuuden näkymät ovat myönteiset. Äh, kasvu ja kysyntä Euroopan sisällä tulee pysymään rajallisena, mutta kuulitte tämän myös maatalousministeri Vilsakilta. Tulemme näkemään valtaisaa kysynnän kasvua Aasian nousevissa talouksissa ja myöskin Afrikassa, jossa on voimakasta väestönkasvua ja toiseksi seuraavan 30 aikana yhä suurempi keskiluokka, joka kuluttaa enemmän proteiinia, lihaa, maitotuotteita ja jalostettuja tuotteita, joita Eurooppa pystyy hyvin tuottamaan ja viemään. Jos katsotte tämänhetkistä tuonti ja vientikaaviota, niin tässä näette viime vuoden tuonnit. Me tuomme erityisesti Yhdysvalloista ja Brasiliasta hyödykkeitä kuten soijaa, rehuja, pähkinöitä, Kiinasta erilaisia vihanneksia, hedelmiä, Indonesiasta, palmuöljyä, joten me tuomme hyödykkeitä pääasiassa lisäjalostusta varten, jos katsotte sitten Äh, kolikon toista puolta, kansainvälinen vienti, nämä ovat suurimmat markkinamme, Yhdysvallat, äh, Kaakkois-Aasia, Kiina, Lähi-Itä, on äh, tärkeät viljamarkkinat ja viime vuoden puolen väliin asti myöskin Venäjän federaatio. Nyt mennään lyhyesti VTO-agendaa, vain kymmenen päivää ennen Robin ministerikokousta voin varmaan sanoa, että tässä vaiheessa maatalousmarkkinoille pääsy ja kotimaiset tuet eivät tule olemaan siellä esityslistalla, vaan siellä tullaan puhumaan vientikilpailusta. Me olemme hyvin kiinnostuneita tästä ja me yritämme eh, ministerikokouksessa Naiborissa saada aikaan tasapainoista tulosta, jotta ei keskitettäisi pelkästään vientitukiin. Eh, täällä on ehdotus, että luovuttaisiin vientituista pysyvästi Tämä on mahdollista ainoastaan, jos samanaikaisesti muut mm, kauppaa vääristävät tuet, erilaiset elintarviketuet ja muut poistuvat, joten me emme aio yksipuolisesti luopua vientituista. Sitten menen lyhyesti kahdenvälisiin sopimuksiin. Jo useamman vuoden ajan suuri osa kaupastamme käydään kahdenvälisesti. Ja niin kauan kun ei ole mitään VTO-tulosta maatalouden alalla, ainoa tapa vähentää tulleja vientimarkkinoilla ovat kahdenväliset vapaakauppasopimukset. Tämä kartta näyttää ne sopimukset, jotka on solmittu viimeisen kahden kolmen vuoden aikana mukaan lukien erittäin mielenkiintoiset Korean, Kolumbian, Perun, Kanadan ja Etelä-Afrikan kanssa. Viime viikolla saatamme päätökseen vapaakauppasopimukset Vietnamin kanssa se on erittäin myönteistä maatalouden näkökulmasta. Vietnamissa he ovat vapauttaneet täysin kaikki ne alat, joissa meillä on vientikiinnostusta. Viinit, alkoholit, maitotuotteet, jalostetut maataloustuotteet ja naudanliha esimerkiksi. Samanaikaisesti Äh, tuonnin kohdalla Vietnamista. Pystyimme huolehtimaan harkaluontoista aloistamme, esimerkiksi riisi, äh, tärkkelys ja sokeri äh, erilaisten kiintiöiden kautta. Ja Vietnamin vapakauppasopimuksen kautta EU saa täyden suojan 170 tärkeimmälle maantieteellisesti merkitylle tuotteellemme. Tällä tavoin pääsemme hyvin nopeasti kasvamalle 90 miljoonan ihmisen markkinalle ja tämä on hyvä esimerkki muille sopimuksille, joista neuvottelemme Aasiassa ja Kaakkois-Aasiassa. Sitten seuraava kahdenvälisten vapaakauppasopimusten vaihe. Kiina, neuvottelu maantieteellisistä alkuperämerkinnöistä, Japani. Japani on hyvin mielenkiintoinen markkina Euroopan unionin maatalous- ja elintarvikesektori. Se on hyvin suojeltu markkina-alue sekä kun on kyse äh, maataloustuotteista että maantieteellisistä alkuperämerkintöjä sisältävistä tuotteista ja me yritämme saada aikaan hyvin kunnianhimoisen tuloksen Japanin kanssa. Emme tule hyväksymään äh, tätä äh, TPPn hyvin maltillista tasoa emmekä halua mitään alhaisen tason sopimusta vain siksi, että saisimme pikaisesti sopimuksen aikaan, koska se olisi pitkällä aikavälillä haitaksi meille. Hyvin paljon keskityttiin T-tipiin tänä aamuna. Se on yksi Junckerin komission kymmenestä prioriteetista. Se on erittäin merkittävää maataloudellemme ja avain tässä on, että löydetään oikea pasapaino meidän etujemme välillä ja niiden asioiden välillä, joita haluamme puolustaa. Mm, kiinnostusta on viinien ja äh, alkoholijuomien, naudanlihan ja maitotuotteiden suhteen sekä maantieteellisten merkintöjen suhteen. Nämä ovat meille tärkeitä. Meillä on myös joitakin asioita, vaikeita asioita, joista suhteen täytyy olla rehellinen. Herra Nicholson sanoi tämän. Äh, liha-ala, siipikarja, sianliha, myöskin riisi ja tärkkelys. Näissä tuotantokustannukset ovat korkeammat EU:ssa. Meillä ei ole suurtalouden etuja, siksi Amerikka on kilpailukykyisempi. Tämän takia TTIP-sopimuksessa me pystyy vapauttamaan täysin näitä aloja Euroopassa. Se aiheuttaisi liikaa ongelmia Euroopan maataloudelle. Sen sijaan meidän täytyy löytää tasapainoisempi lähestymistapa ottamalla käyttöön joitakin eh, kiintiöitä, joka helpottaa sitten Amerikan markkinoille pääsyä, mutta ei vaaranna meidän viljelijöitämme ja maatalouttamme. Tämä on yksi asia, jonka herra Vilsak eh, implisiittisesti tunnusti tänä aamuna, kun hän sanoi, että eh, ei pidä vähentää ja poistaa meidän viljelyämme ja maaseutualuettamme. Tässä yhteydessä on tärkeää muistuttaa, että meidän elintarviketurvallisuusstandardeista ei neuvotella TTIPissä. Tämä on toistettu korkeamman tasolla, minä toistan sen tässä. TTIP ei saa vaarantaa meidän elintarviketurvallisuusstandardeja, ne ovat maailman korkeimmat, ei hormonilihaa esimerkiksi Euroopan keittiöihin tai supermarketteihin. Sitten lyhyesti Merkosurista. Ups, en tiedä mitä tuossa tapahtui. Kiitoksia. Eh, erittäin tärkeä sopimus, joka eh, todennäköisesti pian saa, käynnistyy lähitulevaisuudessa, mutta potentiaalinen vaikutus Euroopan maatalouteen on arvioitava tarkkaan. Merkosur on hyvin kilpailukykyinen lihan, sokerin ja muiden hyödykkeiden tuottaja, ja meidän täytyy hallinnoida näitä aloja hyvin huolella tulevissa Merkosuurin kanssa käytävissä neuvotteluissa. Sitten kun katsotaan eteenpäin, niin olette ehkä lukeneet komission tiedonannon kaupan sijoitusinvestointistrategiasta ja siinä asetetaan varsin kunnianhimoinen tavoite tuleville vapakauppasopimuksille. Äh, komissio aikoo pyytää mandaattia neuvostolla käydä neuvotteluja äh, Australian, Uuden-Seelannin, Meksikon ja Chilen kanssa, kun nämä neuvottelut jossain vaiheessa alkavat. Ne e, tulevat niiden neuvottelujen lisäksi, joita käydään yhtä kilpailukykyisten valtioiden, kuten merkosurin ja Yhdysvaltojen kanssa. Siksi komission todellakin täytyy ottaa huomioon maatalouden tarpeet näissä neuvotteluissa. Meidän ei tulisi kuvitella, etteikö meidän panoksemme olisi merkittävä. Meidän täytyy siis löytää tasapaino niin, että neuvottelujen tulos on poliittisesti ja taloudellisesti hyväksyttävä maatalouden näkökulmasta. Ja minun viestini teille tänään on muun muassa, että Äh, olkaa läheisessä yhteydessä kollegoihinne Intavaliokunnassa ja myöskin äänestäjiinne ja sidosryhmiin niin, että Euroopan maataloussektorin edut näkyvät selvästi Euroopan parlamentin kannoissa. Sitten muutama sana maantieteellisistä merkinnöistä. Ne ovat aina prioriteetti vapakauppaneuvotteluissamme. Tässä näette, miten maiden kanssa meillä on sopimus maantieteellisistä merkinnöistä, joissain tapauksessa kyse on alkoholijuomista ja viineistä ja kenen kanssa neuvottelemme tulevaisuudessa. Maatieteelliset merkinnät, tuotteet ovat lippulaivatuotteita, korkean arvon tuotteita, ne vaativat paljon työvoimaa, ne työllistävät tuhansia pekoyrityksiä ja pienviljelijöitä ympäri EU-ta eh, e Maantieteelliset alkuperämerkinnät eivät ole ainoastaan muutaman jäsenvaltion etu, vaan kaikki jäsenvaltiot suojelevat nyt maantieteellisiä eh, tietyiltä alueilta tulevia tuotteita ja ovat kiinnostuneita näistä markkinoista. Meidän eh, maineemme on se, että tuotamme korkealaatuisia turvallisia eh, tuotteita ja maantieteelliset alkuperämerkinnät ovat tässä tärkeä väline. Ja eh, TTIPissä kyllä haemme suojaa näille eh, tuo, näille merkinnöille. Tämä ehdotus, jota Yhdysvallat ovat no, tehneet, ei kyllä ole ratkaisu. Tavaramerkit eivät tuo samaa suojaa ja kustannukset ovat sellaiset, että se tekee melkein mahdottomaksi suojan pienille viljelijöille suojan hakemisen. Sitten kauppasopimuksen täytäntöönpanot. Ei riitä se, että kauppasopimuksista neuvotellaan vapaakauppasopimuksista, vaan jotta viljelijämme ja viejämme hyötyisivät niistä, ne on pantava täysin täytäntöön. Meillä on hyvin paljon teknisiä esteitä ja terveys- ja kasvinsuojelu toimisiin liittyviä esteitä. Ei ole kovinkaan paljon hyötyä, jos me emme voi viedä tuotteitamme, jos on muihin kuin tulleihin liittyviä esteitä viennille. Ja komissio Hogan on tässä yrittänyt monimuotoistaa vientimarkkinoitamme hän on esimerkiksi käsitellyt hyvinkin aggressiivisesti näitä useita muita kuin tullitariffeja, joita meillä on ympäri maailmaa. Onnistuimme Kanadaan nyt vihdoinkin viemään naudanlihaa. 15 vuotta sitten työskentelemme, että saisimme omenoita ja pärnöitä. Amerikan markkinoille. Ja Eera Vilsak sanoi, että siitä pian saadaan päätös ja yritämme saada aikaan paremman markkinoille pääsyn maitotuotteille latinalaisessa Amerikassa, jossa on paljon esteitä. Lisäksi meillä on tällaista edistys, kaupan edistyspolitiikkaa ympäri maailmaa. Vähän aikaa sitten teidän avullamme hyväksyimme uuden edistämisasetuksen, joka astuu nyt voimaan, ja se on jo osoittautunut varsin menestyksekkääksi, koska yhä useammat jäsenvaltiot hyödyttävät tätä edistämisbudjettia ja näitä edistämistoimia, ja tällä tavoin eh, meillä on yhä enemmän erilaisia tuotteita edistämiskampanjoissamme ympäri maailmaa ja kohdistamme ne yhä suurempaan määrään maita, ei vain eh, Yhdysvaltoihin esimerkiksi, vaan myös eh, muun muassa Afrikkaan. Mm, tämä on hyvin menestyksekäs eh, toiminta ja me olemme edistäneet tätä erityisesti nousevissa talouksissa Eurooppalaiset maanviljelijäjärjestöt, tuottajat ja muut alat ovat olleet tässä mukana. He vierailivat Kolumbiassa ja Meksikossa helmikuussa, Japanissa, Kiinassa huhtikuussa ja Vietnamissa ja Indonesiassa myöhemmin tänä vuonna. Todennäköisesti myöskin Länsi-Afrikkaan menen, joten ne ovat kaikki erittäin tärkeitä markkinoita eh, joihin kiinnistämme huomiota. Eh, vielä viimeinen kommentti huomaa kyllä, että minun pitäisi lopettaa tästä kansainvälisestä elintarviketurvallisuudesta. Maatalousministeri Vilsak puhui hyvin paljon tulevaisuuden haasteista, siitä miten me syötämme ihmiset, 9 miljardia ihmistä vuoteen 2050 mennessä, mutta koska mm, ruokatottumukset muuttuvat, niin onkin kyse enemmänkin siitä, että meidän täytyy siis ruokkia 11 miljardia ihmistä vuonna 2050 mennessä. Nyt yhteisen maatalouspolitiikan kautta pystymme paremmin edistämään EU-maatalousmallia ja vaihtaa kokemuksia muiden maailman maiden kanssa siitä, miten voidaan saada aikaan tasapainoista maaseudun kehittämistä, miten voidaan välttää markkinoiden vääristymistä, miten voidaan poistaa esteitä, eh, edistää reilua kauppaa ja luomutuotteita, mm, tutkimusta ja innovointia maanviljelyssä ja miten edistää sukupolvenvaihdoksia, joten yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksilla on merkitystä ei vain Euroopan eh, elintarviketurvallisuuden tulevaisuudessa, vaan elintarviketurvallisuudessa yleensä ja meillä Euroopassa on samat haasteet kuin muuallakin maailmassa. Komission jäsen ja hänen tiiminsä, mukaan lukien minä, olemme kiinnittäneet kovasti huomiota eh, elintarviketurvallisuuspolitiikan kehittämiseen yhdessä kumppanien kanssa ja me eh, viemme näitä asioita eteenpäin G7, G20, FAOssa, eh, yhteyksissämme Saharan eteläpuoliseen Afrikkaan ja kun pannaan täytäntöön YK äh, kestävän kehityksen tavoitteita. Joten tässä ei ole kyse pelkästään kaupasta ja investoinneista, vaan myöskin siitä, äh, että miten voitaisiin edistää hyvää elintarviketurvallisuuspolitiikkaa Euroopan unionin rajojen ulkopuolella. Ja lopuksi haluaisin sanoa, että komissio haluaa jatkossakin tehdä läheistä yhteistyötä tämän valiokunnin kanssa, jotta voidaan tunnustaa erilaisia mahdollisuuksia avata markkinoita, laajentaa kauppaa ja keskustella kaupan agendastamme tasapainoisesti. Meidän täytyy äh, tehdä yhteistyötä maanviljelijöiden kanssa ja kaikkien sidosryhmien kanssa elintarvikeketjussa, jotta hyödynnämme ne mahdollisuudet, joita meillä on ja jotta voimme varmistaa, että ne asiat, joita haluamme suojella, on arvioitu hyvin ja hallinnoitu hyvin ja todellakin odotan teidän tukeanne, jotta ne hankalat kysymykset, joita meillä on vielä joillain aloilla, joiden maiden kanssa tunnistetaan hyvin ja otetaan mukaan keskustelun, kun me luomme kansallisia ja EUn kantoja maatalousneuvotteluihimme. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, että minulla kesti vähän liian kauan, mutta tämä on kovin suuri kysymys. Obiecujemy Tämä oli tärkeää. Rakkaat kollegat, lupaan teille, että palaamme tähän asiaan useammin ja järjestelmällisemminkin ja pidämme huolta kauppasopimusta ja hyvästä seurannasta. Se on erittäin tärkeää Euroopan maataloudelle. Sanon tämän näin, tiedät, että me, me pidä, pysymään asiassa ja minuutin puheenvuoroja. Minuutin jälkeen annan nostan nojaa. Uh, äh. ensiksi sanoin, että olen saanut herra Blasek, mutta hyvä esitys, ei tässä mitään. Maailman kauppajärjestön täytyy kysyä eikä maailman kaperasta ole vainaa. Kun kaikkea näitä neuvotteluita, TTIP, Australia, USA, Latin tekevät sopimuksia. Ja pitkälti me eurooppalaiset olemme vähän untuvikkoja näissä neuvotteluasioissa. Onko kapajärjestö relevantti? Tuleeko sitä relevantti, kun näitä muita neuvotteluja käydään? Onko Merkosuur taas takaisin pelissä nyt, kun Argentiinan hallitus on vaihtunut, täytyykö sitä huolestua? Missä nämä vastavuudet ovat? Me kuulimme juuri äh, tuotemerkeistä ja standardeista Yhdysvalloissa. Ja oli tehty, tehty perusteita Yhdysvalloille puhua siitä. Ää, äh, kaupataan saa tietysti vaikuttavaa, mutta sillä on hinta. Me olemme riippuvaisia maailmanmarkkinoista, me saamme huonon hinnan markkinoilta. Meidän täytyy hallita valiteettia paremmin. Teen parhaani, yritin pysyä minuutissa. Kiitos. Garcia. Garcia, kiitos. Gracias, señor. Kiitokset, niin kiitokset, hyvä Clark, kun tänne saavuitte. Seuraavat kysymykset milloin TTIPstä seuraavan kerran neuvotellaan ja missä. Oli mukava kuulla, että maantieteelliset merkinnät ja alkuperämerkinnät ovat edelleenkin eh, aivan luovuttamaton eh, prioriteetti unionin neuvottelijoiden mielissä, jos oikein ymmärsin. Ja sitten tämä Yhdysvaltain kanssa tehtävä, tehty sopimus vuodelta 2007 viinikaupasta osoitti, että Yhdysvallat sitoutui neuvottelui, ne, lupasi myös neuvotella niistä maantieteisistä merkinnöistä, jotka jäivät tuolloin tuon sopimuksen ulkopuolelle. Onko Euroopan unioni nyt reippaana vaatimassa tuota vuoden 2007 vaatimusten täyttämistä? Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin heti lähteä näistä maantieteisistä alkuperämerkinnöistä. Te sanoitte useampaan otteeseen, että tämä on mahdollisuus pienille yrityksille. Tämä ei ole totta, jos minä katson eh, niitä valtioita, jotka myyvät eh, eh, maantieteellisellä alkuperämerkinnöin varustettuja tuotteita Yhdysvalloissa tai muualla markkinoilla, niin kyse on suurimmastakin yrityksistä, jotka tuottavat esimerkiksi viiniä tai juustoa. Ajattelen omaa maatani Italiaa. Ravilsak tässä mm, kiersi joitakin asioita vähän tässä ei ole kyse siitä, onko meillä samanlaiset järjestelmät, vaan se, että amerikkalaiset käyttävät meidän määritelmiämme meidän merkintöjämme, e, e, miten se sitten suojataan tavaramerkein tai muun, niin se on ihan sama, mutta emme voi hyväksyä sitä, että meidän merkintöjämme e, käytetään väärin. Ja tämän täytyy olla perusperiaate neuvotteluissamme, että löydämme jonkun ratkaisun Kanadan tason alle. Meidän ei pitäisi TTIPissä mennä, muuten meillä tulee olemaan tulevaisuudessa erittäin vaikeaa. <coughs> Merci. No, Kiitos. Harva ei huomannut, että en saanut tällaista pohjalta kysymystä maailman kapajärjestöstä. Enpä mietin, miten Brasilian maatalousbudjetti etenee Intian maatalousbudjetti. Mihin suuntaan he menevät? ettei ole sitä mieltä, että komissio on ää, yksi viimeistä temppeli eli Marrakesin sopimuksen vartioista? Ja jedes Mal, wenn Sie hier kommen, sagen Sie alles ist... Joka kerta kun tulette tänne, sanotte, että kaikki on hyvin, kaikki äh, muuttuu vielä paremmaksi, niin selittäkääpä minulle, miksi yhä enemmän, äh, kun meillä on yhä enemmän maailmanmarkkinoita, niin hinnat äh, tuottajille äh, alenevat, vai onko teidän mielestänne sopivaa, että tuottajat jatkossakin äh, alle 30 sentin myyvät maitoa Euroopassa, tai sitten äh, aloittakaa toisesta päästä. Sanokaa, minkä valtion kanssa ette halua tehdä vapaakauppasopimusta. Sitten tämä olisi paljon lyhyempi puheenvuoro. Miten te ylipäätänsä pystytte huomioimaan maanviljelijöiden edut, kun neuvottelette noin monista vapaakauppasopimuksista? Mielestäni tässä hukkaatte useita etuja, koska tässä ei ole kyse pelkästään maataloudessa. Näissä vapaakauppasopimuksissa on muistakin kyse ja maatalous on yleensä se ala, joka hyötyy vähiten. Ja sitten mielestäni tämä on törkeä. Joka kerta sanotaan, että täällä käydään keskustelua. Sitten te sanotte, että pitäkää yhteyttä kollegoihin intavaliokunnassa. Meidän kuuluu siitä tässä keskustella. Ja kun tehdään sopimus Vietnamin kanssa, niin minä haluan keskustella siitä täällä, enkä vain kuulla tuloksesta. Kiitos. Niin, seuraavanlainen kysymys. Kun kuuntelin teitä, niin sitten näyttää siltä, että ei ongelmia oikeastaan alkuunkaan ole. Se hämmästyttää. Seuraava kysymys kuitenkin näistä maantieteellisistä merkinnöistä täsmällisesti haluaisi tietää, miten konkreettisesti neuvottelut ovat edenneet Yhdysvaltain kanssa maantieteellisistä merkinnöistä, koska kun me kuuntelimme Yhdysvaltain maatalousministeriä, niin se ei vaikuttanut ihankaan ilmiselvän helpolta. Ja Eurooppa on, näkemys ainakin näyttää olevan edelleenkin ristiriidassa Yhdysvaltain edus, näkemyksen kanssa. Ja sitten miten näistä muista kuin maataloustuotteista on tarkoitus keskustella neuvotteluissa. Sanada, one minute. Sanada, minuutti. Gracias, presidente. Eh, bueno. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, minulta seuraavat kysymykset maa, Euroopan maatalousjärjestöt varmaankin jatkavat työtään, miten ne pystyvät osallistumaan näihin TTP-neuvotteluihin. Ja sitten sopimus Kanadan kanssa, missä, missä iamassa se on, koska näytti siltä, että sopimus olisi käytännössä jo voimassa, mutta minä, minä nyt kysyisin, missä oikeastaan ollaan menossa. Ja mitkä sitten ovat näitä arkaluontoisia asioita ähm, äh, TTIP-neuvotteluissa, eli mille ei ollenkaan ole tarkoitus avata näitä tätä tuontia vienti kauppa. Paljon kiitoksia, Vakovic, minuuttia. Hvala. Kiitos, puheenjohtaja. Olemme hyväksyneet päättäislauselma tai suosituksen TTIPistä, TTIPistä valiokunnassa. meidän täytyy hyväksyä Euroopan maatalouden käytänteet, niin me olemme sanoneet, minä seuraan kasvimyrkkyjä ja kun olen lukenut sitä koskevan osan neuvottelusta, niin eipä sille vaikuta, että me seuraamme eurooppalaisia käytänteitä tällä alueella. Meidän täytyy käyttää aikaa kaikkien lukujen läpikäymiseksi. Muuten Euroopan viljelijät joutuvat hyvin tukalaan tilanteeseen. Yleensä viljelijät kärsivät ensiksi tässä strategiapelissä. Ja meidän täytyy tehdä kaikkemme viljelijöiden suojelmiseksi. Täytyy myös puhua ympäristötoimista, maaseudun kehittämisestä. Haluaisin tietää, mitä te aiotte tehdä Euroopan viljelijöiden suojelmiseksi. Ačiū Iš tikrųjų, ačiū už pateiktą informaciją, bet kažkaip tai truputį keistai atrodo. Kiitos puheenjohtaja. Niin, pitkällä aikavälillä näyttää siltä, että nyt kun maailmankauppa on kasvamassa ja puolitoista vuotta on käyty keskustelua myös maitotuotteista ja lihatuotteista, me olemme investoineet uusiin markkinoihin, mutta missä oikeastaan nyt ollaan menossa? Markkinat eivät oikeastaan ole pysyneet mukana minkälaiset vaikutukset sopimuksella Yhdysvaltain kanssa lopulta olisivat. Useat tutkimukset osoittavat, että unionin markkinat saavat tästä osakseen varsinaisen iskun myös kielteisestikin. Mikä teidän varsinainen näkemyksenne on? Kiitos puheenjohtaja. Seuraavat kaksi kysymystä komission edustajalle. Niin Vietnamista erityisesti. Tämä sopimus, joka on tehty Vietnamin kanssa, niin se kyllä Andalusia hermostuttaa aika lailla omassa kotimaassani riisin tuotannon näkökulmasta. Miten tämä Vietnamin kanssa tehty sopimus vaikuttaa Euroopan riisin tuotantoon? Ja sitten tässä olette unohtaneet aivan tyystiin oliiviöljyn ja sitten nämä vihannes vihannekset ja hedelmätuotteet. Millaisia vaikutuksia hedelmä- ja vihannesalalle oikeastaan Vietnamin kanssa tehty sopimus sitten aiheuttaa? Haibus. Haibus. Herzlichen Dank. Sydämelliset kiitokset minä haluaisin tietää tarkkaan komissiolta, miten määrittelette nämä vaikeat alueet. Täällä valiokunnassa meillä ei ole selkeää määritelmää, haluaisin kuulla teidän määritelmämme. Sitten nostettiin esiin eri eh, ongelmia Kauppasopimuksessa nostan esiin eh, maidon eh, puhutaan Yhdysvaltain maitomarkkinoista, mutta Yhdysvallat juuri nostivat voin ja kerman tulleja. Tässä on ristiriita. Herra Vilsaksen selittikin, he haluavat suojata itseään tai kalifornialaiset mantelit, joita tuotetaan hyvin teollisissa olosuhteissa. Äh, hyvin paljon torjunta-aineita käytetään, mehiläisiä siellä ei olekaan, ne on sinne vietävä. Jos avaamme markkinoita yhä enemmän. Miten suojelette eurooppalaista tuotantoa? Puhutte maatalouden eduista. Minusta vaikuttaa enemmänkin siltä, että tästä mm, tulee etuja elintarviketeollisuudelle, mutta ei välttämättä meille maanviljelijöille. Niin, Mr. Clark, <clears throat> una domanda molto, molto rapida. Eh, ihan nopea kysymys. Sopimuksessa Tyynemeren valtioiden kanssa, Yhdysvallat 11 valtion kanssa – pääsivät tiettyyn sopimukseen maantieteellisestä merkinnöstä. Onko tämä meille vaarallista vai ei? Voiko se haitata meitä? Uh, thank you. Um... Kiitos. Liittyen sinun ja muiden kommentteihin koskien Yhdysvaltojen maatalousministerin kommentteja. Ideana on, että jos haluaa tehdä bisnestä jonkun kanssa, ne pitää olla ystävällinen, mutta ne on vain idolissa tätä miestä. Kiinnostavaa tuo oli, mutta eihän mitään inspiraatio ollut. Kun hän viittasi aikaansa kuvernöörinä. Kuvernöörinä hänet nimettiin vuoden biotech-kuvernööriksi. Tämä on vähän, on hän ei ole ihan niin halattava kuin ehkä ajattelemme. Asiat eivät ole ihan niin yksinkertaisia. Jos hän sai tuon palkinnon, hän sai sen syystä. Tämän lainsäädäntöön viittasin. Hän oli tämän lainsäädännön promottori. Hän voisi vähän miettiä, mitä on tehnyt. Neuvottelut etenevät ja mielestäni siinä vaan ollaan nelin kontiin. Ja kuinka toisella paljon neuvostelua? Phil Hogan ja tämä Euroopan maitoneuvosto pitää miehelle, jolla ei ole mitään tarjouksia ammatillisesti päätemätön, joka halveksi viljelijöitä. kauhean ajatusta, joku sitten täällä jonkun kanssa, sieltä lähes nimettiin Jeesukseksi, kun hän lähti. Tämä vähän huolestuttaa minua. Apostol Buddha. Buddha. Kiitokset puheenjohtaja, kiitokset myös eh, johtajalle. Niin, tätä sopimusta te tuette ja käytte jatkuvasti Yhdysvalloissa. Tästä tietysti voi saada aikamoisetkin edut, jos eurooppalaiset maanviljelijät päätyvät Yhdysvaltain markkinoille. Haluaisin esittää teille nyt seuraavanlaisen kysymyksen. Oletteko miettineet asiaa tarkemmin maantieteellisten merkintöjen näkökulmasta, erityisesti kun ajattelemme sitä, että myös Euroopan unionin tasolla on keskusteltu siitä, mitä tuo merkintö merkintä oikein tarkoittaa ja mitä alkuperämerkintä oikeastaan tarkoittaa. Ja unionissa on, parlamentti on myös tällaisen päätöslauselman tästä laatinut, kun puhumme esimerkiksi lihaa valmisteista ja siihen liittyvistä alkuperämerkinnöistä ja maantieteellisistä merkinnöistä. Eli oletteko kiinnittänyt huomiota näihin sisäisiin ristiriitoihin myös? Also argue. Anjo. Kiitos. Kuten tiedätte, Venäjä on päättänyt kieltää toinen länsitalouksilta, mutta heidän kulutansa tietysti vielä haluavat ruokaa. Ja mietityttää. Onko komission tutkimusosasto huomannut aika epäilyttävän viennin lisääntymisen Valko-Venäjälle, Ukrainan, Kazakstaniin, ehkä Mongoliakin. Ja aika epäilyttävää se viittaa siihen, että jonkinlainen kyökin on vielä auki ja vientiä suuntautuu Venäjälle. Kiitos. Dziękuję. Panie dyrektorze, bardzo proszę. Ja herra johtaja, pyydän teitä vastako vastata lyhyesti. Voitte kirjallisestikin vastata tiettyihin kysymyksiin, jos se teistä olisi parasta. No, pari kommentteja. Huomasin seitsemän aihetta. Maailmankaupanjärjestö, onko se kuollut? No ei tietenkään. Islannistan neuvotteluelin. Se valvoo myöskin kauppasääntöjä täytäntöönpanoja. panoja se on sen leipätyö ja se ratkaisee kauppariitoja. Ja vaikka markkinoille pääsyneuvottelut maailman kauppajärjestelmässä ovat jumissa, suoraan sanoen tällä hetkellä, on jotakin asioita, että maailmankauppajärjestössä ainoastaan pystytään neuvottelemaan. Esimerkiksi tukiaiset, kalastustukiaiset ja muut, niistä ei voi kahdenvälisesti neuvotella. Maailman kaupanjärjestö tarjoaa aina koodin kauppasäätöjen tekemiselle, vaikka markkinoille pääsyagenda on, on tilalla, sen tilanne on tullut tälle vapaakauppasopimusten aika vapamielinen lisääntyminen maailmassa. Täällä on myös mainittu kaupan vääristävä tuki no, teollistuvissa maissa. Ö, EU on siirtynyt vääristämästä avusta vihreän laatikko, joka ei vääristä, ja Brasilia, Intia ja Kiina ovat siirtyneet toisen suuntaan. Ne saavat paljon tukea, joka vääristää kauppaa, ja sitä voidaan suoraan sanoa ainoastaan kauppaneuvotteluissa korjata tulevaisuudessa. TTIPistä oli paljon kysymyksiä. Seuraava kierros. Luultavasti kuun lopussa, kuin alkupuolella päivää ei ole lukkoon löytetty. Se on täällä Brysselissä alkuperämerkinnät, tuotemerkinnät eivät ole olleet neuvottelussa. No, tärkeässä TTIP ja Yhdysvallat tietysti haluaa hyväksikäyttää tai hyödyntää merkintöjä mahdollisella keinona tärjätä kuuntelevan mahdollisuuden GMO myös osittain me Euroopassa, koska me olemme yksin kertaisesti kieltäneet GMO. Tuotemerkinnät eivät meitä auttaisi. Kysymys oli, mitkä ovat herkät tuotteet TTIPissä. Mainitsin joukon niitä. En väitä, että kaiken tavoittiin naudanliha, sipikaaria, porsaaliha, ehkäpä ei porsasjalosteet, mutta peruspossu, tariffit niissä, sokerietanoli, tärkkelys. Ne ovat Yhdysvalloilla aika herkkiä asioita koska sellaisessa tapauksessa Euroopassa toimikustannus on mitä mittakaava ei tule heikompi. Meillä on aika korkea tariffisuoja. Emme kykene vapauttamaan herkkiä tuotteita täysin. Yksi, joku mainitsi äskettäisen USDn äskettäisen tutkimuksen, joka, jonka mukaan jos me kaikki tuotteet täysin vapauttaisimme, Yhdysvallat hyötyisi 5,8 miljardia viennissä. Me hyötyisimme 4,8 miljardia lisävientiä Yhdysvaltoihin ja lihan liberalisoinnilla tuotantovolyymien hinnat tippuisivat 1,1 prosenttia. Tällaisen liberalisointi ei ole toteuttava. Meidän täytyy ajatella tariffikiintiöitä. Tarjoamme Yhdysvalloille parempaan markkinoille pääsyä mutta sellaisille volyymeille, jotka me kestämme. Alkuperämerkinnät, monet voivat niistä. En väitä, että ne ovat ainoastaan halua, että Esimerkiksi Parmigiano Reggiano, tarkempia alkuperämerkintöjä. Se työllistää 50 000 ihmistä. Lähinnä pikkutiiloilla tiiloilla asunnotonta osa Italia. Suurin osa alkuperämerkinnöistä voidaan palauttaa aika pientuotintoon. Yhdysvaltojen kanssa neuvotellessamme ehdotimme, että me halusimme se ne 250, niin me ovat aika vaatimattomia. Bruno da Jean, tämä portugalainen pärnä, joka... Ja sitten Turande alle Kante Mantelinugaa tunnette ja että pientuottaja ja osastuottaja taustalla. Ja sitten Viinin sopimus vuosi 2006. Silloin meillä oli tiettyjen viinien ja alkoholituotteiden suojelua. Me, sitten meillä on aina puoligeneelliset nimet. Port Chianti, Sauterne, Champagne, joka muuta. Ja tässä oli tällainen uudelleen neuvottelulauseke. Eli niiden pysyvästä käsittelystä pitäisi päättää, mutta jos ei koskaan haluat neuvotella näiden polygeneeristen nimien poistamisesta. teetipä aina mahdollisuus on hoitaa tämä ongelma lopullisesti ja saada noille 17 erittäin tärkeälle eurooppalaiselle viini- ja alkoholimerkille nimelle suoja. Vastaavuus en usko, että Yhdysvaltojen tuotemerkijärjestelmä voi tarjota riittävää suojaa Euroopan alkuperämerkinnölle. Ensinnäkin se ei tarjota sitä korkeatason suojaa, mitä tarvitaan ruoalle. Ja sitten nimen suojeleminen Yhdysvaltojen järjestelmässä on liian korkea. Yritykset ovat liian, yleensä liian pieniä, sanotaan maksaa miljoonia dollareita. Että jatkuvasti pitää huolta, että nimi on suojeltu noilla markkinoilla – me haluamme. Emme vaadi Yhdysvaltoja maksamaan omaa järjestelmää, mutta me haluamme meidän, tuota, meidän nimiä paremmin suojeluksi. E, e, Yhdysvallat on tosiasiassa alkuperän merkintäsuojan esimerkiksi Bourbonilla, Sensi Whiskille. Nämä erityislaatuiset tuotteet saavat. Tämähän on tällainen järjestelmä, käyttämättä tätä nimeä. Se on sitä, että kaikki voidaan tehdä ja käyttämättä myöskään tuotemerkkijärjestelmää tai että luotaisiin sui generis järjestelmä, erityisjärjestelmä näille. Mitään läpimurtoa ei ole Yhdysvaltain kanssa, neuvottelut ovat vaikeat, mutta he tunnistavat, että TTIPissä tulee alkuperämerkintä ratkaisu löytää, muuten ei mene neuvot, neuvostossa tätä ei saada läpi, eikä parlamentissakaan selkeänä, että me pyri muuttamaan tästä järjestelmiä tai taitamaan kurkussa alas niitä. Edistystä siis, mutta tie vielä pitkä. Jotkut ajattelevat, että minä olen todella aktiivinen poliandamainen näistä neuvotteluista. niin sanoa, että meillä on näitä haasteita lihasektorilla, jollakin muilla sektoreilla. Nyt kun olemme alkamassa neuvottelut Kanadan kanssa. Esimerkiksi se on nyt hoidettu. Yhdysvallat, Mercosur, Australia useilla, että ne ovat kaikkein kilpailummat markkinat. Emme kykene täysin vapauttamaan avain sektoreita. Toisekseen emme, meidän täytyy ottaa huomioon neuvottelut kokonaisuudessaan. Ei pidä vain tarjota etuisuuksia tarkastelevat koko Kolmen kohtaan. Merkosuurneuvottelut saattavat alkaa uudelleen, mä tiedä. Kapanen neuvostossa oli keskustelu siitä, komissaari mietti, pitäisikö olla neuvottelu uudestaan, niin kuinka kunnianhimoisesti Kanan neuvottelut, missä ollaan SETA, ei ole ihan selvää, me menee neuvoston parlamenttiin aika pian, mutta tämä on kiinni siitä, mikälainen investointisuoja järjestämässä tasopimukseen tulee. Jos joku Vietnam äh, riisi oli vielä hedelmät riisissä olemme tarjonneet äh, tariffikiintiön, emme ole vapautan riisiä mitenkään, olemme tarjonneet melko pienen kiintiön, jolla ei ole mitään vaikutusta Euroopan markkinoille tai hintoihin oli vielä Hedelmät, vihannekset Vietnam vievät jotakin tropisia EUlle, ne eivät kiel, kilpailen meidän tuotannon kanssa. Ja oliviöljyssä ovat vapauttaneet markkinat kokonaan. Oliviöljyllä on vientimahdollisuuksia Vietnamissa. Sitten Tyynemeren kauppasopimus Venäjä lopuksi. Tyynemeren sopimuksessa on luukku alkuperämerkinnästä. Mä ajattelin tästä alkuperämerkinnästä se ei mitenkään uhkaa EUta. tässä sanotaan olennaisesti, että jos aikoo sojella että alkuperäinen viimeinen täytyy olla tämmöinen due process-meneteli, eli vastapuolelle täytyy olla, ja kilpaileville intresseille täytyy antaa mahdollisuus sanoa, että ne ovat geneerisiä nimiä tai että heillä on joku merkki. Me teemme tätä samaa EU-ssa. Se on ihan ok. TPP, tulos ei ole mitenkään iso. Ja sitten Venäjän federaatio Jonkun verran kauppaa on piristynyt valko ehkä Balkanin suunnalta. Se voi olla kolme syytä. Petoksia tai vääriä merkintöjä saattaa olla jonkun verran, en tiedä. Venäjä työskentelee valko viranomaisten kanssa. Ja nähtäväksi, mikä on siellä tilanne. Toiseksi, jostain niin me kyönnetiin Venäjällä, siinä kävi niin, että maitosektori vei maitoa valko -Venäjälle. Ja juustoa valmistettiin sitten valko ja ehkä jossakin muissa maissa, sitten se vietiin luvallisesti Venäjään. Se oli ainoastaan bisnespäätös varmistaa juusto valko -Venäjälle. Ja sitten on tapahtunut vähän markkinoiden siirtymistä. Emme voi näitä enää viedä Porsasta Venäjälle, ja muut alueen maat alkavat täyttämään tuota markkina veivät porsasta Venäjän markkinoille. Sitten viemme porsasta tuohon maahan, joka vie omia tuotteitaan Venäjälle. Joten kauppavirrat ovat muuttuneet samalla tavalla, eikä se välttämättä aina ollenkaan ole mitenkään luvatonta. Kiitokset. Ja kuten jo sanoin, niin palaamme tosiaan tähän aiheeseen vielä. Ja sitten siirrymmekin seuraavaan esityslistan kohtaan numero kuusi. Ja seuraavat puhujat saapuvatkin tänne pikapuoliin. No niin, me odottelemme seuraavia puhujia vielä hetken. Ja tässä välissä sanoisinkin, että tämän kokouksen jälkeen meidät on nuorten maanviljelijöiden järjestö kutsunut cocktail-tilaisuuteen. Se järjestetään täällä Jan rakennuksessa puoli seitsemältä tuolla ravintola, tämän rakennuksen ravintolassa. Eli nuoret maanviljelijät joka vuosi ovat meidät tähän vuoden lopun tapahtumaan kutsuneet. Eli tässä samassa rakennuksessa tulkaa sinne puoli seitsemäksi. Ja nyt seuraavaksi saamme kuulla tutkimuksesta maatalouden tuotantosektorista Euroopan unionissa. Kyse on siitä, millä tavalla nämä tuotantohinnat vaikuttavat tuottaji, maataloustuottajien toimintaan. Ja viime vuosinahan me olemme tutkailleet erityisesti siementen, hi, hi, um, rehun, kasvinsuojeluaineiden, lannoitteiden ja energian hintakysymyksiä. Erityisesti Justus Wesseler ja Dusan Dravic Wageningenin yliopistosta Alankomaista on nyt, ovat nyt saapuneet tänne ja ensiksi Wesseler, olkaa hyvä Kiitokset, kun tänne saavuitte ja tervetuloa. Nyt voitte aloittaa esityksenne. Kiitos. Pojasta, hyvät näistä ja herrat, on suuri kunnia esitellä tutkimuksen tuloksia tänään. Toistan. On suuri kunnia olla täällä esittelemässä tutkimuksen tuloksia, jotka käsittelee maatalous- sektorin painosten keskittymistä. Monet ovat jo jähtäneet päivän pitkälle. vahennossa keskustelimme, pitäisikö ottaa käyttöön iltaluonnot yliopistolle, jotta voisimme käyttää luentotiloja tehokkaammin. Ja jos katson tilata täällä, sanon, että jatketaan sitä. Illallakin jotkut haluavat seurata kiinnostavia tutkimuksia esittelemme tutkimuksen tuloksia. Meillä oli joku tutkijoita. Olen itse olen maatalouden talouden ryhmäjohtaja Wageningissa. Sekä on Sorbonen Dusson Trabik, joka istuu tuolla. Hän veti tutkimusta kysyntäpuolta välillä tätä materiaalitavassa Venus lukemalla Guttemassen Mayer. Esityksen aluksi tässä maatalouden menojen keskimääräinen muutos seurassa per vuosi 2014-2012 joukossa maita, erilaisia panoksia, kuten ravinne, energia, rehu, kasvin, suojeluaineet, siemenet ja näitä, että eh, eroja on jäsenmaittain ja myöskin ajassa. Ja tässä on ensimmäinen haaste tarkastelee panoksen keskittymistä. Luvut ovat erilaisia jäsenvaltioon tasolla, joten on vaikea vertailla jäsenvaltioiden kesken. Täytyy muistaa, että on merkittäviä rakenteellisia eroja jo jäsenvaltioissa. Miksi tämä tutkimus? ja volatiliteetti on kasvanut. Tiedämme, että panokset ovat Panosmarkkinat ovat tärkeitä maataloussektorilla. Panos tuotoshintakuilu on kasvanut maataloussektorilla. Ja maatalous panosmarkkinoiden keskittyminen on huoltavalla. Me käytämme kahta datalähtöä, eikä FADN dataa jäsenmaatasolla. Sitten yritystason dataa, sitä Neurostat ja Fastatia. Ja meillä on välttämätöntä myös verkkosivuilta ja tietysti julkaista tietoa. Katsomme kysyntä- ja tarjontapuolta, kysymyspuolta tarkastelimme tilakohtaista kysyntää ja käytöstä ja sitten tarjontapuolelta fuusioita ja pyrimme arvioimaan keskittymisastetta tätä herfindel hirschman indeksillä ja näillä keskittymisasteilla parhaillaan näihin indekseihin kohta annetaan ensin siemen, niistä tässä on kustannusten osuja eri jäsenvaltioissa. Näemme, että merkittäviä eroja muutamassa maassa. Äh, siemen kustannukset kasvoivat. Muusamassa jäsenvaltioissa itse asiassa menot pienenivät ajan myötä. Tässä näette top 10 Äh, yrityksen keskittymisen, Dipan Monsanto, Syngenta, Dimengran, KBS, Bayer, Dow, TLF, Sakata, Thunder Lakes. Ja kun keskittymiskysymyksiä tarkastellaan, 705, 673, Mä 12 keskittyminen vähän kasvoi pitkässä pienessä jälkeen semimarkkinoita analysoi, miten kustannus vaihtelee 2-15 prosenttiin. Se on laskenut yli ajan ja e kaupallinen markkina on vähemmän keskittynyt kuin maailman semimarkkinaa. Jos Hefindal hirschman indeksi tarkastaa alle 73, sitä pidetään melko alhaisena, mutta on merkittäviä eroja asetetaan esimerkiksi punajuureen, sen markkinaansa siinä HHI on paljon isompi, sinne 2444 täytyy kiinnittää huomiota. Ja sitten jos tarkoitetaan yritysfuusioita ja hankintoja, näemme, että e-markkinoita heistä enemmän investoinnin teknologiassa kuin semen yritysten ostaminen ja semen yritysten hankinta eh, maailman top 10 yritykset investoivat pikemminkin tällaisia Amerikkaan rehumarkkinoilla. Rehu, se on iso kustannusero, mutta jäsenmaissa on isoja eroja. Jossakin maissa Rehokulut kasvavat, toisissa laskevat. Rehusta ei voi tehdä yhteenvetoa, täytyy tehdä ero eri rehutyypin suhteen. Tässä me näemme sen tuloksia ja jos tarkastelemme tuotannon kompor- suurimpia tuottajia, 20 isointa tuottajaa, tuotanto vaihtaa 6,4 megatonnin ja 1,1 välillä isosta pienempää. Kaiken kaikkiaan sinne 16 prosenttia koko rehun tuotannosta tapahtuu lähinnä maan sisällä. Ei paljon kauppaa. Kahdeksan isäntä rehuntuottaja Ranska, äh, es, Espanja, Saksa, Iso-Britannia, Italia, Holti, Puola, Belgia. Liikevaihto on kasvanut 50 prosentilla kahdeksana vuotena. Yritysten määrä on laskenut yli 15 prosentilla. Emme ole nähneet sektori keskittyvän, mutta jos keskittymisasteita tarkastelee, ne eivät ole meistä taloustieteen näkökulmasta huolestuttavia. Energiasektori Me näemme, että energiamenot ovat kasvaneet EU-maan taloudessa ja eniten polttoaineissa ja sitten maakaasussa ja muissa energiatuotannossa. Keskittymisasteista sanoisin, että kolme energiasektorin välillä on vähän eroja, mutta jos muistaa panosektoreita tarkastelee, energiasektorin keskittyminen on merkittävämpää kuin muilla panossektoreilla. Yhteenvetona maataloussektorista on tullut energiaintensiivisempää. 23 jäsenmaassa 27 viljelijät käyttävät yli 50 prosenttia energiakustannuksista polttoöljyyn ja voiteluaineisiin ja EU-energiamarkkinat ovat ylipäätänsä vertikaalisesti integroituneet ja vasta ainoastaan öljy- ja maakaasu energiasektorin keskittyminen on jatkunut ja raakaöljy ja kaikkeen keskittynyt sitten maakaasu ja sähkö ja alhaiset raakaöljyn hinnat johtavat lisäyrityskeskihankintoihin ja sitten re, lannoite, lannoitekustannukset ovat kasvaneet, mutta ero täytyy tehdä Potaskan ja typpilannetteiden välillä. Typpilannetta, jos on no isoin, niin jos keskittymistä tarkastelee kymmenistä yritystä, niin se on kohtuullista keskittymistä. Herfindel-indeksi on siinä parin sadan luokkaa ja keskittyminen ei ole paljonkaan muuttunut viimeisen viiden vuoden aikana. Lannoitteiden kysyntä on laskenut EU2 maissa ja eroja typpikaaliumi fosfaattilanteessa ja tässä on positiivinen kasva, mutta heikemmin kasvava trendi ja maanperäparannusaineita on käytetty viime vuosikymmenenä enemmän, mutta viime vuosina se on vähentynyt ja, ja lannoiteyritysten liikevaihto on kasvanut 2013-2012 ja lannoitteita ja maaperän parantamistuotteita tuottavien yritysten määrä on kasvanut vuosina 2003-2012 ei pienentynyt. Saksa, Ranska, Puolustusvallat, Hollanti vastaavat yli 50 prosenttia lannoitealan liikevaihdosta. Se keskittyminen vain maltillista. Lannoitealan yritykset ovat aktiivisia hakemaan uusia yrityksiä. Ja sitten kasvinsuojelu lopuksi. Näemme, että kasvinsuojeluaineiden kysyntä on laskenut useimmissa jäsenvaltioissa. Soi, aineiden välillä on eroa. Kasvinsuojelu, sitten sienet, sitten hyönteistä, sitten muut suojeluaineet. Keskittymisasteet. Näemme, että kosketus, on aika korkea, tuonne 500 1700 välillä. Kasvinsuojelun liikevaihti kasvoi vuoteen 2008, mutta sen jälkeen se on vähentynyt. Määrät ovat vähentyneet, mikä ehdottaa, että yksikköarvo on kasvanut. Rikkakasveja tarvitaan eniten sitten äh, sinitauteja välimerellä eniten hyönteisten torjunta, mikä on ymmärrettävää ja vähiten rikkakasvaja. Kasvinsuojelun kustannukset ovat vähentyneet kokonaisuudessa, mutta useammassa jälteessä kasvaneet. myynti on vähän laskut 2003-2009 sitten kasvun sen jälkeen. Ja, ja että mä niitä tuottavien yritysten määrä on ollut aika vakaa, siinä 6, 3655 yritystä. Liikevaihto on jälleen Saksassa, Italiassa, Espanjassa, yhdistyneessä kuningaskunnassa, niitä kasvuseudun näyttää keskittyneeltä. CR5 vaihteli arvotaan 79-83 ja, ja patentien määrä kiinnostavan kyllä on laskenut merkittävästi viime vuosikymmeninä innovaatio on laskenut. Se selittyy ehkä jossain määrin sillä, että EU-ssa tuotteiden hyväksyntä vaatii enemmän tutkimus- ja kehittämisinvestointeja. Joten kysyntäpuolelta ei ole erityistä mallia tai kaavaa liittyen yksittäisten sektor- tuotesektoreiden merkitykseen EU-jäsenvaltioissa emme voi sanoa, että keskittyminen jatkuisi, lisääntyisi EU-ssa. Rehu on poikkeus. Liettuassa osuus oli 13 prosenttia ja 65 prosenttia Maltalle, eli 30 ja vähän muualle. Eli jos kiitosta, kiinnostaa, josko keskittymisellä on merkitystä, niin ehkä vaatii siihen eniten huomiota menoosuuksilla, mitä tuonne tässä on karkea yhteisveto kysymyspuolelta. Jos se siemetän trendiä tarkastelee, trendi alaspäin lannatemoilla ja sitten kasvisoloaineen pysyneet aika samassa. Keskittymisasteet tarjota puolella. silloin suuri keskittyminen on kasvisoloaineissa. Panos sektorina ja vähiten lannoitteissa. Ja tähänpä lopettaisinkin esitykseni. Vielä vastaa kysymyksiin. Kiitokset. Ja kuka haluaisi esittää puheenvuoroja? Agnew ainakin. Minä haluaisin nyt tietää, kuinka paljon aikaa voin antaa puhujille. Petir myös Agnew ensiksi, olkaa hyvä. Chairman, first of all... Puheenjohtaja, ensinnäkin minua kiinnostaisi kieltää, kuka itse asiassa pyysi tätä tutkimusta. Tiedämme, että tässä eh, maatalousvaliokunta sitä pyytää. No, kuka itse asiassa sitä pyysi? Onko se henkilö täällä? Niin, ehkä meidän pitäisi selvittää tämä minusta tuntuu siltä, että e, tämä ehkä tuli talon vasemmistosta, joka oli vakuuttunut siitä, että on jonkinlainen salaliitto, että suuret pahat yritykset vievät ruokaa kuluttajien suusta ja voittoja maanviljelijöiden käsistä tai jotain sellaista. Mutta yksi asia, joka todellakin on kiinnostavaa, että kasvinsuojelumateriaalin tuonti markkinoille on noussut 125 miljoonasta dollarista 256 miljoonaan dollariin. Tämä on valtaisa nousu ja vain ainoastaan suuret pystyvät siihen. Eli jos yhtiöt ovat keskittyneet tällä alalla, niin siinä se vastaus on ainoastaan isot siellä on varaa siihen ja kuka on tehnyt siitä niin kallista? No tämä Euroopan unioni. Porządek posiedzeń jest Niin. Niin, esityslista on koordinaattoreiden valmistelema. Ehkä ette ollut paikalla silloin, kun tästä päätettiin. Kysyitte, ketä pitäisi kiittää tästä tutkimuksesta, kuka tätä pyysi. No, Joka tapauksessa kiitokset. Välitämme nämä koordinaattoreiden kokouksiin. Joka tapauksessa tämä kiinnostaa minua kovasti. Ja sitten vielä Petir, olkaa hyvä. Kiitokset puheenjohtaja. Niin, me olemme tässä nyt jo kolme, kolme ja neljä tutkimusta saaneet seurata ainakin siinä aikana, kun minä olin ollut tämän valiokunnan jäsenenä. Mutta ainoassakaan tutkimuksessa ei ole mainittu Kroatiaa, vaikka Kroatia on ollut jo pari vuotta tässä täysin oikeuksin jäsenenä. Ja näin puheenjohtaja, olkaa hyvä, toivottavasti seuraavissa tutkimuksissa toivon, että myös Kroatia jo nähtäisiin. Niin totta, olette aivan oikeassa kyllä otan tämän varmasti esiin myös. Kaikki jäsenvaltiot tietysti ovat yhtä tärkeitä. Jaar, olkaa hyvä. Ja, dank. Äh. Niin, paljon kiitoksia. Tässä tutkimuksessahan äh, luvut vilisivät vähän nopeasti ja jäsenethän mielellään haluavat äh, tällaisia hyvin tiivistettyjä tuloksia, koska saamme hyvin paljon materiaalia. Minun kysymykseni on se, että kasvaminenhan ei sinänsä ole huono asia, jos sitä kautta tehostuu. Toisaalta keskittymisprosessi on huonoksi sitten, kun siitä syntyy markkinoilla tällainen valta-asema tai monopoli. Oletteko nähneet jotain huolestuttavia tendenssejä? Voisitteko sanoa, missä tällaista vaaraa voi olla, milloin voi syntyä monopoleja, joka ei ole haitaksi eh, maanviljelijöille, joka aiheuttaa sitten lisäkustannuksia, lisävoittoja ja eh, haitaksi maanviljelijöille, vai ollaanko tässä vielä ihan hyvä, eh, hyvässä tilanteessa? Niin, Jaar. Tosiaan asiaa työstämme ja uskon, että myös voitte vielä pureutua tähän asiaan tarkemminkin. Olen varma, että herra Jaar on kuten minäkin. Äh, haluaisin kiittää teitä kovasti esityksestä. Ne vaikka meitä onkin ehkä vähän täällä, niin olemme kyllä kovin suuri sydämisiä. Olemme täällä varmasti ihan loppuun asti. Minä muistan vuosia sitten, kun pidin puheita, äh, viittasin kolmeen F-ään, Rehu, polttoaine ja ö, äh, Ähm, lannoitteet, feed, fuel and fertilizer. Ja en tiedä, onko tämä ollut osa tässä vai ei. No, rehu ei kuulu tähän. Me tiedämme, että tämä on tasapainottunut, mutta polttoaineen hinnat ja äh, lannoitteiden hinnat. Ja me sanottiin silloin, että lannoitteiden hinta nousi, koska äh, öljyn tonni äh, hinta nousi. No öljyn hinta on puolittunut, mutta, ähm, mutta lannoitteen hinta ei ole laskenut, vaikka siitä on kulunut jo kymmenen kuukautta. Eli joku tässä nyt varmaan tässä ketjussa tekee valtaisat voitot, koska tekevät samanlaisia äh, voittoja kuin silloin, kun öljyn hinta oli korkealla. Tämä on yksi suurimmista ongelmista, sanon sen teille, eh, kun katsotaan maanviljelijöiden tuotantokustannuksia. Państwa, nie widzę więcej pytań. Niin, nyt ei näytä kukaan muu pyytävän puheenvuoroa tässä vaiheessa. Tuotannon kustannukset tietysti suoraan vaikuttavat tuo tulotasoon. Maanviljelijät vertaavat usein maitolitraa veden litran hintaa tai öljyn hintaa, li, hintaan litrata, joten totta kai tämä on merkittävä vertailu. Ja me pyydämme nyt tietysti myös asiantuntijaa vastaamaan tähän täällä esitettyyn. Yes, uh, yes. Quick response. Niin, nopea vastaus Kroatialle. Meillä on ollut äh, tietoa Kroatiasta, koska Kroatia on liittynyt Euroopan unioniin vasta vähän aikaa sitten. Nyt on ensi kerralla tämä voidaan tehdä. Ei ole niin, että mekö olisi huomanneet, että Kroatia ei kuulu Euroopan unioniin. Tämä oli vain tieto, tietokeruuseen liittyvä asia. Yleinen kysymys näistä sääntelyasioista, jonka kollega yhdistetä kuningaskunnasta nosti esiin. Kyllä, kun katsomme keskittymisastetta perustuen tutkimuksemme, me emme näe aloja, joissa olisimme erityisen huolissamme keskittymisestä. Mutta se, minkä olemme huomanneet, on, että innovaatio joillain aloilla, kuten esimerkiksi siemenalalla tai alalla, on vähentynyt, kun katsomme patenttitietoja. Syy tälle on se, että ähm, kustannukset tuotteen pääsylle markkinoille ovat erittäin korkeat. Kustannuksilla on merkitystä. Tässä on tällainen sääntelyn luoma este. Ja tämä tietenkin tukee keskittymistä alalla, koska pienemmillä siemen- ja kasvinsuojeluaineita valmistavilla yrityksillä on suurempia vaikeuksia tuoda tuotteitaan markkinoille. Tämä ei koske pelkästään sellaisia yrityksiä, jotka tuottavat kemiallisia torjunta-aineita, vaan myös sellaisia yrityksiä, jotka tuottavat biologisia torjunta-aineita. Kustannukset tuotteiden hyväksymiselle ovat erittäin suuret. Heidän markkinoille pääsynsä rajoittuu näiden esteiden kautta. Onko huolestuttavia suuntauksia? Me tulimme siihen tulokseen tutkimuksessamme, että kun on kyse keskittymisestä, niin kovasti huolta, aiheita huoleen ei ole. On joitakin pieniä markkinoita, joissa keskittyminen on paljon suurempaa kuin muilla markkinoilla, mutta voimme selittää tämän, koska nämä ovat tällaisia pienmarkkinoita ja siellä ei ole tilaa kilpailulle, koska nämä markkinat ovat niin pienet. Ja e, jos kaksi tai enemmän e, yritystä investoisi noille markkinoille, ei olisi kovin hyödyllistä. Se vähentäisi hyvinvointi, pienentäisi hyvinvointia. Sitten monopolit e, lannoitemarkkinoita, lannoitehintojen muuttuminen. Lannoitehinnat riippuvat voimakkaasti öljyn hinnan eh, kehittymistä. Se on tunnettua, kun öljyn hinnat laskivat, niin miksi eh, lannoitteiden hinnat eivät laskeneet, kuten sanottu, ainakin meidän eh, saamissamme tiedoissa lannoitteiden hinta laski. Nyt voidaan keskustella siitä, onko lannoitteiden hinnan lasku yhtä voimakasta ollut kuin öljyn hinnan lasku. Jos katsomme tätä, niin tulisimme siihen lopputulokseen, että yhtä paljon hinnat eivät laskeneet, mutta me tiedämme, että teollisuus on aina hiukan hidas vastauksessa. Onko joko tehnyt ähm, epätavanomaista voittoa tällä alalla, sitä on vaikea arvioida näiden tietojen pohjalta. Keskittyminen lannoitealalla ei kuitenkaan ole niin suurta, että lannaite yrityksille olisi mahdollisuus monopolihintojen luomiseen. Tässä olen varmaan nyt vastannut kaikkiin esitettyihin kysymyksiin. Jos on lisäkysymyksiä, me vastaamme niihin. Voitte lähettää meille sähköpostia tai teillä voi olla muita tapoja kommunikoida kanssamme. Bardzo dziękuję za ciekawe... Kiitokset. Kiitokset näistä hyvin kiinnostavista tiedoista tosiaankin kyse on monimutkaisesta asiasta ja me aina sen havaitsemme puhuessamme maanviljelijöiden kanssa ja puhuessamme kannattavuudesta meidän täytyy tosiaan nyt todellakin tästä oppia se, että tilanne on entistä monimutkaisempi kuin ehkä kuvittelimmekaan. Kiitokset teille kaikille, kiitokset asiantuntijalle tutkimuksen esittelystä ja vielä kertaalleen muistutan teitä siitä, että voitte tutkailla tätä tutkimusta tietysti vielä kotosalla hyvinkin paljon yksityiskohtaisemmin. Ja muistuttaisin teitä siitä, että nuoret maanviljelijät ovat meidät kutsuneet tosiaankin 18.30 tämän rakennuksen kolmanteen kerrokseen. Ja vielä Flanagan, olkaa hyvä. Just be a second. Eh... Ihan lyhyesti. Aina kun täällä on voitteko pitää huolta, tai PowerPoint-esityksen voitteko pitää huolta, että jäsenet saavat sen aika usein. Toyottaa tuonne ruutu. Minun näköinen ei ole kauhean huono. Mutta täytyy olla tällainen kyberihminen, että näkee kaiken tuon. Voisimmeko saada Vaihtaa näitä, jos me emme ota näitä vastaan, ellei me pyydä, mitä tästä ilmastonsuojelukokouksesta on, jos me potkimme ilmasta takapuolelle joka kerta, kun tulemme. Tämä paperini olisi ollut ehkä tornia korkeampi. Voisimmeko aloittaa täältä? On tämä ihan naurettava. Myślę, że tak, to możliwe. Także... Mm, no, Mm, kyllä, kyllä. Varmasti sihteeristön kanssa voimme puhua tästä asiasta ongelman ratkomiseksi, jotta me rakentele uusia Eiffeleitä. No niin, huomenna aamulla näemme ja nyt sitten tapaamaan nuoria maanviljelijöitä.